Dear colleagues, probably I think that we can start. No niin, hyvät kollegat, luulenpa, että voimme aloittaa äänestyksellä. Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että äänestämme koneellisesti tänään. Ensimmäinen aihe kohta seitsemän Tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollinen ilmoittaminen. Tässä on yksi äänestys. Äänestys alkaa. Everybody had voted? No? No?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 No niin, jos kaikki ovat nyt äänestäneet, niin äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen äänestyksemme. Aiheena sikaviruksen leviäminen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksimielinen äänestystulos. Okay, now we can start the discussion uh, on uh, the draft motion. Hyvä, nyt aloitamme keskustelun päätöslauselman luonnoksesta, jonka aiheena on tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaa tai lähtöpaikan pakollinen ilmoittaminen. Tämä on esityslistan kohta yhdeksän. Aloitan välittömästi toiselle tekijälle puheenvuoron ja sitten Glenis, niin Glenis Vilmat, ole hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Nyt on kulunut vuosi sitä, kun parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa vedotaan näille pakollisille alkuperämaa- ja lähtöpaikka ilmoitukselle kaikissa elintarvikkeissa ja suhtaudumme tietysti tähän ilmoitukseen, että tämä otetaan käyttöön Ranskassa. Se on suuri askel eteenpäin. Mutta olen pettynyt siihen, että komissio edelleenkin kieltäytyy varmistamasta, että kaikki kuluttajat EU:ssa saavat tämän tiedon. Päätösolman myötä täytämme tai tulemme puoliväliin vastaan komissiota. Haluamme, että katsotaan alkuperäisesti näitä pakollisia alkuperämaamerkintöjä, jos on kevyesti jalostettuja tuotteita, maitotuotteita tai lihatuotteita. Siellä kuluttajien huolenaiheet ovat korkeimmat ja tämä pitäisi olla vaikeaa tuottajille tarjota noita tietoja. Monet jo tarjoavat tietoa vapaaehtoisesti ja näyttö osoittaa, että kuluttajat tuntuvat harhaanjohdetuksi, kun tieto ei ole saatavilla. Olen varma, että komissio väittää, että tämä on liian kallista. He aina vaikuttavat väittävän sitä, mutta kun tulee tuotteisiin, niin komission oma raportti sanoo, että teollisuudella on ehkä liioitellut näitä merkitsemiskuluja. Kuluttajat haluavat tietää, mistä ruoka tulee, ja se on heidän oikeutensa. Syitä voi olla useita, eläinten hyvinvointi, ympäristön näkökannat, tai sitten he vain suosivat lähiruokaa esimerkiksi. Ei, ole, ei vaikuta minusta järkevältä tarjoa alkuperämaamerkintöjä useimmille tuorelihoille, mutta ei kaikille tuorelihoille myöskään. Alkuperämaamerkinnät, niitä pitäisi käyttää kaikkiin lihoihin. Hevosenlihalle erityisesti on jo jäljitettävyysmenetelmä käytössä, joten en ymmärrä tätä ongelmaa. Loppujen lopuksi tässä on kyse siitä, että varmistetaan, että kuluttajat tietävät, mistä ruoka tulee, että he voivat luottaa elintarvikeketjuun. Ja tässä on kyse siitä, että kuluttajat saavat sitä, mitä he ovat pyytäneet, mitä he haluavat. Heillä on oikeus saada nuo tiedot ja meidän pitäisi varmistaa, että he saavat ne. Kiitoksia kovasti. Thank you to you. And now... Kiitoksia. Seuraavana edustaja Jäätteenmäki. Okei, okay, thanks. I will be... Kiitos. Ihan lyhyesti Korostaisin avoimuutta ja kuluttajan oikeutta tietää alkuperämaa tai lähtöpaikka tiettyjen elintarvikkeiden osalta, mutta samalla täytyy ottaa huomioon, että nämä vaatimukset saattavat maksaa ihan oikea raha teollisuudelle, tulla kalliiksi teollisuudelle. Täytyy huolehtia siitä, että hallinnollinen taakka jaetaan tasaisesti kilpailua äh, häiritsemättä. Samalla toteaisin kuitenkin, että näkemäni äh, luvut, mm, kustannukset, siis arvioidut kustannukset ovat liian korkeat. Äh, teollisuuden ei tulisi voida piiloutua monimutkaisten tuotantoketjujen taakse eikä tulisi korjata asioita vasta sitten, kun ne ovat jo menneet pieleen. Jos jotain tapahtuu, niin seuraavana päivänä täytyy tietää, mistä elintarvikkeet ovat tulleet. Haluaisin, että komissio kävisi todellista eh, keskustelua eh, pakollisista merkinnöistä. Kiitoksia seuraavana edustaja Rivasi, kun näillä paikalla. Mm. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää komissiolle kysymyksiä, koska en oikein ymmärrä komission käyttäytymistä. Komissio on joulukuussa 2013 antanut kertomuksen, jossa sanotaan, että on ilmoitettava alkuperä, kun lihaa käytetään ainesosana pakattuna, pakatussa äh, elintarvikkeessa. Ja sitten on toinen kertomus toukokuulta 2015 koskien maitoa ja näitä muita lihatuotteita. Kuluttajat ovat äh, sillä kannalla, että he haluavat tietää elintarvikkeiden alkuperään. Mitä komissio tässä tilanteessa tekee? Ei yhtikäs mitään. Olisi nyt kuitenkin korkea aika lähteä liikkeelle, koska prioriteetti koskee maidon ja hieman jalostettujen maitotuotteiden merkinnästä. Tässä on juusto ja kerma, samoin pekonia, makkarat hieman jalostettuna lihaa tuotteena, mutta eihän tämä ole kallista, vaikka toisin vältetään. Ranskassa kai koko elintarviketeollisuus on tästä yhtä mieltä kaikki, että tämä hyödyttää kuluttajia, koska he saavat tietää alkuperän tuottajat, koska näin heidän tuotteensa saa lisäarvoa. On siis aika, aika komission toimia. Samalla olisi mennettävä pidemmälle. Tämä on ympäristöpuolueiden vaatimus. Nythän haluttaisiin myös että GM-rehulla ruokittuista eläintarvikkeista. Jos, kuningas on, jos kuluttaja on kuningas, niin hän ansaitsee kunnon tiedot. Miksei sanota, että, mai, että maito, liha, voi ja muu tulee eläimistä, joita on ruokittu GM-rehulla. Tämä, tästä on kysymys valinnanvapaudessa. Täällä on vetoomus kiertämässä aiheesta ja siinä on yhä enemmän allekirjoituksia. Sitten toinen pyyntö koskee hiilidioksidin määrää, jota tuotantoketjun aikana päästetään. Kun katsotaan tätä maitokriisiä, niin Tanskasta tuleva maito on halvempaa kuin ranskalainen maito, koska ei oteta mukaan liik- näitä kuljetuspäästöjä Tämähän on aivan nurinkurista. Olemme myös pyytäneet merkintöjä elin, eläinperäisiin tarvikkeisiin, kun ne ovat peräisin klooneista. Kuluttaja ei tässä vaiheessa voi tehdä valintaa, eikä voi ottaa kantaa eläinten hyvinvointiin tai biodiversiteetin menettämiseen. Haluaisinkin nyt pyytää, että komissio ryhtyy toimimaan. Euroopan parlamentit ovat esittäneet tähän pyynnön, Euroopan kuluttajat pyytävät samaan ja komissio haraa vastaa. Selittäkää miksi. Thank you very much. And now Mr. Kiitoksia sitten edustaja Pedicini. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ryhmämme kanta tähän kertomuksen, jossa komissio on arvioinut merkintöjen vaikutuksia koskien näitä muita elintarvikkeita, jotka ovat nykyisten velvoitteiden ulkopuolella, on ollut selvä alusta asti. Meidän mielestäni pitäisi alkuperämerkinnät laajentaa kaikkiin Euroopan maihin pakollinen merkintä ei tappaa, takaa tuotteen laatua tai turvallisuutta, mutta näin kuluttaja voi tietoisesti tehdä kuluttajan valintansa maito, pasta, sokeri ja muut tyypilliset tuotteet olisi otettava mukaan, mutta on selvää, että ei voida ajatella, että tavoitteisiin päästään yhdessä yössä. Yritykset ja sektorin toimijat tarvitsevat aikaa sopeuttaakseen toimintansa vastaavalla tavalla Olemme nyt siirtymäkaudella. Meillähän on osa toimijoista, jotka tulevat valitsemaan nämä alkuperämerkinnät, toiset sitten eivät. Meidän mielestämme tämä tarkoittaa sitä, että instituutioiden tehtävänä on toimia niin, että se, joka valitsee alkuperämarkkinat, hänen on voitava hyötyä tästä lisäarvosta, jotta merkintä tuo se, joka päättää olla käyttämättä näitä. Tälle toimijalle ei pitäisi näitä merkintöjä myöntää, eikä pitäisi tulla vääristynyttä kilpailua. En ymmärrä, miten on otettu tällaisia vapaaehtoisia järjestelmiä, samantyyppisiä. Käytettiin myös alkuperämerkkiä äh, äh, äh, alku, maantieteellisen merkintöjen ja alkuperämerkintöjen kanssa. Tässä ei pidä tietenkään kuluttaja harhaa, josta kansalliset viranomaiset ovat näiden periaatteiden täytäntöpanoja mutta heillä on omat intressinsä, he pelaavat oman pussiin. Haluaisinkin kysyä komissiolta, kuka puolustaa tuotteidemme autenttisuutta sisämarkkinoilla ja kuka niitä puolustaa silloin, kun niitä myydään Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. Eh, Kiitoksia Salvini ei ole paikalla, joten Aloitamme nyt puheenvuoropyynnöillä. Edustaja Sommer. Kiitos puheenjohtaja. Alkuperämerkintä aihe on aihe, joka on jo vuosien ajan ollut pöydällämme. Liittyy tietenkin elintarvikkeista tiedottamisdirektiiviin. Jotkut teistä itse asiassa viime lainsäädäntökaudella osallistuivat, osallistuitte neuvotteluihin ja ministerineuvostohan Euroopan parlamentin vaatimuksen alkuperämerkintöjen suhteen alkuperät, perämerkinnät, jotka kattaisivat kaikki elintarvikkeet ja tuoteryhmät, niin neuvostohan suostui tähän vain sillä ehdolla, että komissio toteuttaisi vaikutusten arvioinnin. No, sen komissio nyt on toteuttanut, mutta niin kuin äh, aiemmin nytkin tämä päätöslauselmamme, joka vaatii asiaa, jonka komission vaikutusarvionkin jälkeen torjuu, niin tämä kyllä osoittaa, että ei oikeastaan tarvita mitään vaikutusarvioita edes, jos komissio ei niiden pohjalta sitten lähde toimimaan. Vaikutusarviohan nyt sitten totesi, että kustannukset ovat liian korkeat, erityisesti kertomus, joka liittyy alkuperämerkintöihin lihatuotteissa ja jalostetuissa lihatuotteissa, niin komissio kieltäytyi merkinnöistä ja tässä tuoreimmassa kertomuksessa, joka liittyy maitoon, maitotuotteisiin sekä muihin lihatuotteisiin, kuten esimerkiksi lammas- ja riistaliha, niin komissio katsoo, että kustannushyötysuhde ei ole edessä kuluttajien edun mukainen, koska kuluttaja ei ole valmis äh, <clears throat> maksamaan tuotteesta lisää, jotta saisi tuotteeseen alkuperämerkinnän. Näin ollen komissiolla ei ole nyt äh, suunnitteilla lainsäädäntöehdotusta, äh, ja tämähän me olemme tienneet jo pitkään. No nyt sitten tämä uusi päätöslauselmaesitys, jota tässä nyt käsittelemme. Sen kautta yritetään saada komissio nyt vähintäänkin toteuttamaan kevyesti alostettujen tuot, maito- ja lihatuotteiden merkintävelvollisuus. Komissiohan tuossa kertomuksessaan totesi, että alkuperämerkintäkustannukset luonnollisesti nousevat yhdessä elintarvikkeen jalostusasteen kanssa. Eli kun puhutaan pitkälle jalest- tai vähemmän jalostetuista tuotteista, ähm, alkuperämerkinnät ovat vielä edullisempia, mutta mitä pidemmälle jalostus etenee, niin sitä hankalampaa kaikki on merkitä ja kalliimpaa. Mutta tämä kevyesti jalostettu, sitähän ei ole määritelty. Jalostettu jalostamaton ero toki on tehty määritelmissä, mutta kun me puhumme juuri tästä jalostusasteesta, mikä on kevyesti jalostettu, mikä on äh, jalostamaton, mikä äh, pitkälle jalostettu, niin mm, Tästähän itse asiassa keskusteltiin jo elintarvikkeen tiedotusasetuksen puitteissa. Kollega Glenis Vilmat oli tuolloin muuten myös mukana ja todettiin, että merkinnät eivät ole mahdollisia. Siksipä nämä esimerkit, joita tässä ehdotuksessa on näistä kevyesti jalostetuista tuotteista ovat virheellisiä. Kuulkaa, ei joku makkara ole ollenkaan kevyesti jalostettu, kun tietäisitte mitä kaikkea siellä makkarassa onkaan on monia makkaroita, joita on jalostettu jalostamisen jälkeenkin, eikä makkara ole edes välttämättä aina heti makkara. Joten mihinkä tämä rajaveto tehdään? Olisin toivonut, että tässä nyt edes pyydettäisiin määritelmää. Minähän öö, olen tässä, tai minunkin nimeni tässä, mainitaan. Ja olen kyllä tyytyväinen siihen, että nyt jätitte tuon ehdotuksen kevyesti jalostetun määritelmästä. Ja vasta sitten, kun tiedetään, onko tämä määriteltävissä, niin vasta sittenhän oikeastaan voidaan tehdä päätös siitä, voiko alkuperämerkintä olla ylipäätään mahdollinen. Eli jos tätä ei voida määritellä, niin ei sitten voida vaatia alkuperämerkintääkään. Toisinpäin ajateltuna päätöslauselmaesitykseen liittyy se ongelma, että se ei odota edes komission vastausta suulliseen kysymykseen, vaan sanoo suoralta kädeltä, että no niin, komissio tarkastelee, onko määritelmän toteuttaminen mahdollinen, mutta me haluamme alkuperämerkintöjä maidolle, maitotuotteille, lihalle jalostustuotteissa. Ja siksipä pidänkin nyt vääränä esittää tätä päätöslauselmaa tällaisenaan. Se ei ole missään suhteessa tähän asiaan ja siksi pyydinkin, pyysinkin poistamaan allekirjoitukseni esityksestä. Minua muuten ärsyttää myös se, että niin kuin aina kun teemme päätöslauselmaesityksiä, alkuperämerkintöjen suhteen, niin jos kollegat eivät pidä komission vaikuttaa, arvioinneista, niin sitten he väittävät, että komissio on puolueellinen ja vaativat uusia numerotietoja tai uutta tietoa. No kyllä nyt johonkin täytyy voida luottaa, kun komission tehtävä kerran on toteuttaa vaikutusarvion, niin kyllä minä luotan komission. Tässähän komissiossa on useitakin eri pääosastoja, jotka tätä työtä tekevät yhdessä. Ja jos me sanomme, että ei pidä paikkaansa, mitä komissio väittää, niin miksi komissio sitten edes tekisi tätä työtään, vaan sittenhän tietenkin eri poliittiset ryhmät tai kansalliset puolueet toimivat vain oman poliittisen agendansa mukaisesti ja tekevät päätöksensä sen mukaan, äh, mitä pitävät itse parhaana, välittämättä siitä, mikä totuus tai todellisuus on. Ja tässä kun puhutaan nyt tuotteiden ää, mm, hinnan noususta alkuperämerkintöjen vuoksi, niin ainahan näitä merkintöjä ei edes todella voi toteuttaa. Ja mikä minua muuta ärsyttää myös on se, että tämä asia aina sotketaan elintarvikeskandaaleihin. Esimerkiksi se lihaskandaali. Se nostetaan aina esiin, kun alkuperämerkinnöistä puhutaan. Me tiedämme, että vaikka alkuperämerkinnät olisivat olleet käytössä, ei tuota lihaskandaalia olisi voitu välttää. Se nimittäin lukee ihan siinä meidän hevosenlihaskandaali päätöslauselmatekstissämmekin. Ja elintarvikkeiden merkinnät eivät, ei tätä asiaa saa sotkea elintarviketurvallisuuteen. Merkinnät esimerkiksi lihan, lihatuotteiden ähm, osalta äh, liittyvät myös kansalliseen perinteeseen äh, täällä Euroopan unionissa – puhutaan hyvin paljon siitä, että jäsenvaltiot ajavat vain omaa asiansa kukin. Ja minä olen täysin vakuuttunut siitä, että tässä vaatimuksen taustalla on niin paljon protektionismia, että minua oksettaa. Minä pyydän, että te tuette tätä tekstiä. Kiitos. Euh, Kiitoksia sitten edustaja Parnio. Monsieur Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat. Niin kollegani Michel Rivasi puhui on, minäkin nyt puhun komissiolle, sillä ensimmäinen huomio, joka pitää tehdä, ja siksi minusta pitää pystyä tukemaan tätä päätöslauselmaa, joka on ehdotettu, on, että kolme vuotta tämän lasagne hevoslasan skandaalin jälkeen edelleenkin olemme kykenemättömiä vastaamaan positiivisesti 70 prosenttiin eurooppalaisten kuluttajien vaatimuksista, jotka haluavat näitä alkuperämerkintöjä näissä valmislihatuotteissa. Ja olen Langon mietinnössä sosialistien esittelinä. Siinä käsitellään siis näitä viime toimikauden kysymyksiä. Siinä pyysin komissiota kiihdyttämään uudentarkastuloa kuluttajien tietodirektiivistä, jonka myötä tulisi pakolleksi tämä käytetyn lihan alkuperä ainesosana näissä valmistuotteissa. Joulukuussa 2013 komissio esitteli vain yhden mietinnön, joka liittyi näihin pakollisiin merkintöihin lihatuotteissa Euroopan markkinoilla. Tässä mietinnössä komissio osoittautui hyvin varautuneeksi suhteessa tähän merkintään. Se piti sitä kalliina kuluttajille ja markkinoille. Tämä on tärkeää. Siis se arvioitiin kuluttajille ja markkinoille kalliiksi. Ajattelin, että kulut nousivat 20-50 prosenttia suhteessa nykyhintaan valmistuotteissa. Ja on paljon eri argumentteja eri puolilla, joita voidaan keksiä, mutta minusta tässä asianpohja on, eli että on niin paljon painostusta, että tietyt sanovat, ei, ei, ei pidä tehdä niin, koska tulee lisää hintaa ei kuluttajille, vaan teollisuudelle sen vuoksi. On tärkeää, että tässä päätöslauselmassa voimme sanoa, että nämä luvut ovat liioiteltua. Pakon jäljitettävyys järjestelmän lihalle toimii ja se voidaan helposti laajentaa valmislihatuotteisiin. Sen osoitti, se on osoitettu jo tutkimuksissa 2013 joulukuussa muun muassa valmislihatuotteet, jossa oli häränlihaa, niiden hinnat nousi 0,7 prosenttia, joka on 0,0015 senttiä, jos ajateltiin noin kahden euron pakkausta. Tässä on todellinen tilanne, eli olemme hyvin kaukana näistä liiallisista kuluista 20-50 prosenttia, jotka komissio mainitsi lisäksi Vapaaehtoinen järjestelmä, jota komissio suosii, näissä merkinnöissä on epäonnistunut. Tässäkin on ollut tot- tutkimus, viimeaikainen sellainen 8. helmikuuta 2016, 54 prosenttia valmistuotteista ei mainitse lihaa käytettäväksi, 60, 74 prosenttia sisältää kanaa, 75 makkaraa ja 72 prosenttia leivistä ei mainitse, mitä lihaa ne sisältävät komissio toimii näin väärin ja haluamme pitää painetta yllä tämän päätöslauselman myötä, joka muistuttaa siitä, että lisätään pakollista jäljitettävyyttä. Niin kuin päätöslauselman kirjoittajat vaativatkin tämä avoimuuden tarve, sitä pitäisi soveltaa myös maitoon, maitotuotteisiin ja muihin lihoihin. Voisi mainita, että Ranska tarkastelee tällä hetkellä asetusta, jossa pyritään alkuperämerkintöjä maidolla, jota käytetään jalostetuissa tuotteissa ja poliittista painetta tulee myös useista jäsenvaltioista ja mielestäni on aika toimia. Nyt on aika toimia, jotta voidaan suojella eurooppalaisia. Dear colleagues, we have... Hyvät kollegat, kymmenen puheenvuoropyyntöä kymmeneltä kollegalta on vielä jäljellä. Pyydän lyhyitä puheenvuoroja. Edustaja Grasteet. Kiitoksia puheenjohtaja. On totta, että meillä nämä eurobarometrin kyselyt, jotka tekstissäkin mainitaan, jotka osoittavat, että kuluttajat todella pyytävät tätä ja haluavat tietää, mistä ovat peräisen äh, lautasella olevat elintarvikkeet. Minun mielestäni alkuperämerkinnät ovat tärkeitä. Näin voidaan tehdä erotuotteiden välillä ja antaa arvoa tietylle tuotteelle. Vähän tällainen mainos mielikin tässä voi olla mukana. Kustannuksista kaikki ovat puhuneet. Mikäli alkuperämerkinnät ovat valinnaisia, niin tässä vaiheessa tulee kustannusongelmia, koska silloin on tuotteita, jotka ovat kalliimpia kuin toiset tästä johtuen. Ja tähän, tämähän te, tuo kyllä eroa. Mikäli alkuperämerkinnät ovat pakollisia, se koskee kaikkia siinä vaiheessa kaikki joutuvat samalla tavalla kärsimään nämä kustannukset ja näin ollen ei ole enää mitään eroavaisuuksia. Itse asiassa kustannuksista on hyvin erilaisia tutkimuksia kyselyjä. Jotkut sanovat, että komissio on liioitellut kustannuksia. Haluaisin, että Euroopan komissio tarkastaisi numeronsa erittäin perusteellisesti ja täsmällisesti yksityiskohtaisesti ja kertoisi, mikä tilanne oikeasti on erot ovat liian suuria tutkimusten välillä. Johtopäätökset ovat erilaisia. Kuinka me voimme nojautua tällaisessa tilanteessa tutkimusten johtopäätöksiin? Siksi teenkin tarkistuksia kollegani Delain kanssa. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Mr. Uitema. Kiitoksia sitten edustaja Uitema. Yes, thank you very much, uh, Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Pari kysymystä minultakin. Ensinnäkin kuin edustaja Sommer tuossa jo totesi. Mikä on ero kevyesti jalostetun ja pitkälle jalostetun tuotteen välillä? Tämä määritelmä tulisi tehdä selväksi ennen kuin voidaan mistään alkuperämerkinnöistä puhuakaan. Lisäksi täytyisi puhua siitä, mitä kuluttajat todella haluavat. Minun uskoakseni kuluttajat haluavat ennen kaikkea, no niin, ensin miettivät hintaa, sitten makua, sitten äh, parasta ennenpäiväistä ja sitten ehkä alkuperää. Helppohan meidän on äh, täällä kehitellä uutta lainsäädäntöä, mutta mietimmekö me, miten äh, tuottajat saavat tasattua sitten tämän lisätaakan aiheuttamat kustannukset? kun sitten puhutaan merkinnöistä jäsenvaltiotasolla, niin Euroopan parlamentti yhteislainsäätäjänä tekee eurooppalaista lainsäädäntöä. Sen tulisi koskea kaikkia jäsenvaltioita. Joten miksi tehdä sitten jäsenvaltiotasolla ero pakollisena vapaaehtoisen merkitsemisen välillä? Ehkäpä pitäisi miettiä, että merkitään nämä EU tai ei EU. Kiitoksia. Suljen tähän puhujalistan koska nimiä tulee koko ajan lisää. Edustaja Fjellner. Kiitoksia. Olen samaa mieltä ensimmäisten puhujien kanssa yhdestä asiasta. En ymmärrä ongelmaa salaikapuhujaa, mutta sanoisin toisinpäin. Kuulin, että kuluttajat haluavat sitä. Monet jo antavat sitä. Sen voi tehdä vapaaehtoispohjalta. Se tarkoittaa sitä, että ne, jotka haluavat sitä, saavat sen ja ne, jotka eivät halua maksaa siitä, niin ei tarvitse maksaa siitä. Jos kaikki kuluttajat, jos kaikki kuluttajat haluaisivat sitä niin paljon, niin paljon, niin sitten kaikilla olisi se. Tämä ei nyt ole mitään rakettitiedettä. Ja sitten oli väittelyitä siitä, että miksi se haluttaisiin eläinten hyvinvointi, ympäristö, syytö. Enpä tiedä, mutta viimeksi kun tarkastin, niin meidän ideamme tässä valiokunnassa ajatuksemme oli, ovat yhteiset säännöt, taloudeltaisiin yhteiset markkinat, jossa on yhteiset normit. En tiedä, oletteko luovuttaneet sen suhteen, minä en ole. Ja sitten viimeisen kohtaan haluatte alkuperämaa, pakollisen alkuperämaa merkinnän. Se seurata suuntausta, että luodaan lisää rajoja Eurooppaan tai sitä rajoista tärkeämpiä Euroopassa, selvä. Ehkä euroskeptikot eivät ole tässä uhkana markkinoille, vaan uusi lainsäädäntö, joka yrittää murtaa niitä, mutta enpä tiedä alueiden Euroopassa, miksi alkuperämaa, miksei Flanderi, Bavar, Bayern, Skåne Ruotsissa, eikö se ole tässä relevanttia? Taisin, että se on epäkäytännöllistä, mahdotonta tai irrelevanttia, mutta tiedättekö mitä? Niin on ehdotuksennekin. Hyvä käytännöllinen, irrelevantti ja mahdoton. Thank you very much, Miss Tornano. Kiitoksia sitten edustaja Tornano. Me, merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Yli vuosi sitten Euroopan komission näistä petollisista ja harhanjohtavista merkinnöistä muistutti, että elintarvikkeiden merkintöjen ei pidä johtaa kuluttajaa harhaan koskien alkuperämaata tai lähtöpaikkaa tai valmistustapaa. Näin se osoitti, että elintarvikkeiden alkuperää koskien lihapohjaisia tuotteet esimerkiksi on eri, ilmiselvästi tärkeä erityisesti kuluttajille. Tämä päätöslauselma ehdotus, joka koskee pakollista eli jalostettujen elintarvikkeiden alkuperämerkintöjä on osa pitkää keskustelua, jota, joka alkoi kolme vuotta sitten hevoslihalasaniasta. Tästä voidaan mennä yksinkertaisesti todeta, että kyselyt ovat eri, eri mieltä komission kanssa, jonka mielestä kuluttajille kustannukset ovat liian korkeita niin, että voitaisiin merkintöjä kautta linjaa soveltaa erityisesti lihaa varten joilla joidenkin yritysten on ilmeisesti syytä ja niiden intressien mukaista on liioiteltu, liioitella näitä kustannuksia. Olisi hyvä tietää, miten lihan alkuperämerkinnät vaarantavat kilpailukykyä ja kauppaa Euroopan unionissa, niin kuin komissio antaa ymmärtää. Päinvastoin tiedot tuotteista ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan edistää laatua. Ehkä tämä on jotenkin häiritsevä. Kyllä, tämä kysymys on esitettävä. Thank you very much. Mr. Dorfman. Edustaja Dorfman. Ja, ich denke, wir haben... Kiitos Euroopassa. Äh, meillä on yhdessä tuotteita, joissa on alkuperämerkintä äh, ja niitä valvotaan. Sitten on mahdollisuus äh, merkitä alkuperämaa vapaaehtoiselta pohjalta. Tähän voidaan varmaan saada aikaan parannuksia. Mielestäni olisi järkevää, jos meillä olisi selkeämmät säännöt jotta tämä vapaaehtoinen merkintä eh, saisi parannusta ja että sen todenmukaisuuskin eh, voitaisiin tarkastaa. Sitten on vielä sellaisia tuotteita, joissa alkuperämerkintää ei ole. Ei tämä kyllä äh, mielestäni vaadi muuta kuin, että kuluttajat voivat itse päättää. Miksi me sanelemme kuluttajalle, mitä tehdä? Ei tämä liity turvallisuuteen millään tavalla onko tuote sitten valmistettu Itävallassa tai Italiassa tai Ranskassa tai Ruotsissa, niin äh, minä lähden sitä, että ne ovat turvallisia tuotteita. Jos eivät ole, niin sittenhän meillä on aika tapauksessa perustavanlaatuinen ongelma. Jos kyse ei ole elintarviketurvallisuudesta, niin miksi ihmeessä kuluttaja ei saa päättää? Ja sitten tietenkin voi argumentoida, että no niin, jos on tuotteita, joissa vapaaehtoinen merkintä on, ne ovat hiukan kalliimpia, ja siksi meidän täytyy tätä tukea tekemällä kaikesta kalliimpaa. Mutta kollegat, eivät kaikki Euroopan kuluttajat ole tilanteessa, että heillä olisi sellainen kuukausipalkka kuin mitä meillä on. Se unohdetaan täällä aina silloin tällöin. Euroopassa on kuluttajia, joiden on elintarvikkeita ostaessaan tarkkaan pohdittava, mihin on varaa. Ja se, että me teemme tuotteista entistä kalliimpia niin, että me saamme oman poliittisen tahtomme läpi, niin Oletteko te tosissanne? Onko tämä todella järkevää? Eikö parempi olisi pitää kiinni vapaaehtoisesta alkuperämerkinnästä edelleen, ja jos kuluttaja tämän tuotteen haluaa ostaa, niin ostaa sitten. Ja lopuksi vielä yksi huomio. Kaiken kaikkiaan, onko sitten joka ikisessä jogurttipurkissa ja juustopalassa merkintä siitä, tuleeko se Ruotsista tai Unkarista, niin kaiken kaikkiaan markkinat säilyvät kuitenkin ihan samana. Ja maatalouden kannalta, ja jos jäsenvaltiot ajattelevat, että saavat hiukan enempää sitten myytyä, niin kyllä kuulkaa, tämä volyymi pysyy silti aivan tasan tarkkaan samana. Ihan yhtä monta jogurttipyrkkiä myydään joka tapauksessa. Kiitos. Missä... Kiitoksia sitten niin. Gilera Garcia. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, Minäkin haluaisin antaa oman näkemykseni tähän. Ainakin minun tiedossa olevien tietojen mukaan ja tilastojen mukaan kuluttajaa kiinnostaa alkuperä, erityisesti kun kyseessä on tuore liha vähemmän kuluttajaa kiinnostaa alkuperä silloin, kun puhumme jalostetusta lihasta. Silloin resepti ja perinteet ja innovointi ja luovuus ovat tärkeämpiä. On totta, että alkuperän mainitseminenkin on myönteinen asia, mutta se ei ole niin tärkeää silloin, kun, kuin silloin, kun puhutaan tuoresta lihasta. Ainakin minun käytössä olevien tietojen mukaan tilanne tämä. tähän elintarviketurvallisuuteen ei, ei voida nojautua, jos halutaan puolustaa kantaa, jonka mukaan on otettava käyttöön alkuperämerkinnät jalostetun lihan kohdalla. Näin ei ole. Sehän tarkoittaisi, että, että kyseenalaistettaisiin elintarvikeketjun takuut tällä hetkellä. Minulla on kyllä täysi luottamusjärjestelmään, joten en usko, että tällä argumentilla voidaan sitä perustella että jotenkin tässä jotenkin elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu paranisi. Näinhän ei, ei mielestäni ole, koska sehän tarkoittaisi myös sitä, että kyseenalaistettaisiin nykyjärjestelmä. On totta, että tähän liittyy merkittäviä kustannuksia ja jotkut kollegat tästä puhuivatkin. Tulee kustannuksia sekä teollisuudelle että kuluttajille. Ja meidän on tätä seurattava. Tietenkin terveys on tärkeä ympäristö myös sekä kuluttajien taloudellinen tilanne. Minusta tämä on pikemminkin tällainen protektionistinen ja uudelleen kansallistamiseen pyrkivä toimi. Kuluttajat pitävät tätä nyt hyvänä ja se on vain mahdollista vapaaehtoisesti, joten mikä ongelma tässä on, niinhän voidaan tehdä. Minun mielestäni tämä on selkeästi protektionismia ja uudelleen kansallistamista liittyvä koskeva toimi. toimi. Komissiosta sanottiin, että VTO jo kielsi alkuperämerkinnät Yhdysvalloissa ja järjestelmä piti purkaa. Tämä oli kansainvälisen kauppajärjestö VTOn lausunto koskien järjestelmää, joka on vastaava kuin se, mikä Euroopan halutaan käyttää. Se todettiin laittomaksi. Yhdysvalloissa luovuttiin tuosta järjestelmästä. Ja ehkä on hyvä ottaa sekin huomioon, VTOssa on tehty paljon päätöksiä, joista en pidä, mutta tämä on kyllä sellainen päätös, joka meidän on syytä huomioida. Jos meillä on nyt vapaaehtoinen järjestelmä, niin mitä lisäarvoa tulee tästä pakollisesta järjestelmästä? En oikein ymmärrä sitä, en ymmärrä tätä aloitetta, enkä sitä tue. Thank you very much. And now Ms. Koch. Kiitoksia sitten edustaja Köstinger. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. I think... Die Frau. <laughs> Sommer weiß schon, warum mein... Er- Sommerilla oli tuossa jo ajatus siitä, miksi minun mikrofonini ei toimi. No täällä on nyt kuultu aika paljon eroaviakin mielipiteitä. Itse puhuisin alkuperämerkintöjen puolesta Mielestäni tässä erityisesti läpinäkyvyys on tärkeää. Monet kuluttajat tekevät kulutuspäätöksensä myös esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin perusteella ja paikallisuuden perusteella. Heitä varmasti nämä merkinnät kiinnostavat, eikä merkityksetöntä suinkaan ole sekään, että kaikkien maataloustuottajien täytyy täyttää koko joukko vaatimuksia saadakseen tuottaa erityisesti eläintuotteita ja heti kun eläin sitten lähtee eh, kasvattajan eh, tallista, niin eh, jäljet häipyvät. 41 miljoonaa tonnia lihaa käytetään jalostusteollisuudessa usein mm, tapahtuu myös väärinkäytöksiä ja kuluttajat Mm, usein uskovat, että tuotteet tulevat tietystä maasta niin, ja tämä perustuu vain vaikkapa pakkauksen pääritykseen. Eli kyllä tässä parantamisen varaa todella paljon on. Pitäisin myös hyvänä, jos komissio tarkastelisi tätä asiaa, mutta myös kananmunien ja munatuotteiden suhteen Euroopan eläinsuojelustandardit ovat hyvin korkeat. Turkista ja Ukrainasta tulee kuitenkin yhä enemmän äh, kananmunia, joita käytetään jalostustuotteissa, leivontatuotteissa ja niin edelleen. Ja tämä on ongelmallista meidän kananmunan tuottajillemme, koska nämä jalostus, äh, jalostetut tuotteet eivät enää olekaan sitten mitenkään jäljitettävissä. Eh, keskustelu Euroopassa eh, Yhdysvaltain kauppasopimuksesta on käy aika kuumana ja tunteenomaisenakin. Ja mitä tuontiin ja tuotituotteisiin tulee, niin tuotteiden jäljittäminen on täysin mahdotonta. Usein on käytetty halpoja raaka-aineita. Ja avoimuus, läpinäkyvyys olisi äärimmäisen tärkeää myös meidän tuottajiemme kannalta niin, että säännöt olisivat tiukempia ja alkuperämerkinnät pakollisia. Kiitos. Thank you very much. And now Miss Cabezon Ruiz. Kiitoksia sitten edustaja Cabezon Ruiz. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kysyä alasta tämän asian. Minä en usko, että hinta on ongelma. En voi uskoa että yhden tiedon lisääminen merkintään toisi näin suuria kustannuksia elintarvikkeiden hintoon, hintaan. Voitaisiin ajatella niinkin, että miksi valmistaja tai ja asettaisi hinnan sen mukaan, kenelle tuote on suunnattu. Minä näin tämän aivan toisinpäin. Tällainen periaate on monille meille aivan tuttu, joten todella kyseenalaistaan että merkinnät kallistaisivat tuotetta tai että se kallistaisi sitä näin merkittävässä määrin. Todella kyseenalaistan tämän hinnan ja sitten vapaaehtoinen, miksi sitä vapaaehtoisesti tehty. Täällä on varmasti muita syitä, jotka haluaisin tietää. Komissio on tehnyt tutkimuksia koskien hintoja. Haluaisin, että todella tiedettäisiin myös, onko muita syitä, joiden takia ei haluta kaikkien tuotteen taholta ilmoittaa, mistä elintarvikkeet ovat peräisin. Sitten, että tämä ei liittyisi elintarviketurvallisuuteen, minä uskon, että tämä kyllä liittää, liittyy siihen viittaan aikaisempaan puhujaan. Käymme tässä keskustelua, jotta kuluttajat pyytävät. 70 prosenttia Euroopan kuluttajista haluaa tietää, mistä elintarvikkeet tulevat, joten kyllä tarvitaan paljon lisää pohdintaa ja oikeutuksia ja perusteluja. Tämä selvästi liittyy elintarviketurvallisuuteen. Haluaisin muistuttaa, että ne yritykset, jotka luottavat laatuun, ne antavat paljon tietoa merkinnöissä. Suurimmassa vaikeuksissa oleville henkilöille suunnattuissa tuotteissa sitten on vähemmän tietoja Minun mielestäni tämä on hyvä päätöslausuma ja hyvä mahdollisuus pohtia elintarviketurvallisuutta ja, ja sitä, kuinka tarpeellista on saada enemmän tietoa merkintöihin koskien kaikkia elintarvikkeita, ovat ne sitten jalostettuja tai ei, ja olkoon ne sitten Euroopasta tai sen ulkopuolelta. Thank you very much, Mr. Sweet. Kiitoksia sitten edustajan Suisa. Kiitos puheenjohtaja. Seurasin tätä keskustelua tänään. Ja sen perusteella voin sanoa, että nähdään, että ajattelemme eri tavalla tämän saman ryhmän sisällä. Edustamme kansalaisiamme ja me pitää vastata heidän tarpeisiinsa ja kuluttajien tarpeisiin. Ja he pyytävät meitä, jotakin. Huomataan, että on useita tutkimuksia, ne ovat hyvin heterogeenisiä. En sokeasti usko tutkimuksiin, ilman, että komissio tekee toista tutkimusta, joka osoittaisi, että kuinka paljon ne merkintöjä, tai kuinka paljon merkinnät vaikuttavat tuotteiden hintaan. Eurobarometrillä on yksi tutkimus, tai se on yksi tutkimus, ja kuluttajat ovat tietää, mistä ruoka tulee, mutta lisäksi on myös vapaaehtoisia pakollisia merkintöjä. Minä tuen niitä, jotka pyytävät komissiota Siis tämän toista tutkimusta ja tarkastelemaan, mitä kuluttajamme ja joka e on todellakin halvat. Joku sanoi, että me emme tee poliittista päätöstä, ennen kuin tekisi poliittista päätöstä täällä, mutta päätös, joka on kansalaistemme toiveen mukainen. Meidän pitää tunnustaa, mitä he todella haluavat. Haluaisin avoimuutta. Tämä ei ole tässä, mutta on suuria eroja itämarkkinoiden ja länsimarkkinoiden tuotteiden välillä. Ja toivon, että tämä aihealue tulee myös esille keskusteluissamme valiokunnassa. Uskon, että ihmiset haluavat tietää, mistä tuote tulee, mutta en nyt näkisi tätä mustavalkoisena asiana, on sitä komissio ullen tarkasteli tätä kysymystä vielä kerran. Kiitos. Ek. schön Herr. Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, vapaaehtoinen merkintä ei ole kuluttaja ystävällinen. Luottamus on hyvä, mutta valvonta vieläkin parempi. Mehän olemme nähneet kaikki nämä aiemmat elintarvikeskandaalit, liha ja maito, joita käytetään ainesosina jalostetuissa tuotteissa, tulisi merkitä Tämän merkinnän tulisi olla pakollinen, ihan niin kuin tuoreenkin naudanlihan merkintä jo on. Kuluttajalla on oikeus näihin tietoihin. Ja komissiolla on velvollisuus torjua elintarvikepetoksia, ja tässä kustannuksilla ei ole väliä. Minä muuten olen sitä mieltä, että nämä kustannukset on arvioitu yläkanttiin Esimerkiksi saksalainen yritys Frosta on osoittanut, että alkuperämerkinnät voidaan toteuttaa hyvin kustannustehokkaasti, edullisesti jopa. 2013 kyselytutkimuksessa hyvin suuri joukko kuluttajia pitää pakollisia merkintöjä tervetulleena ja välttämättömänä. Meidän tulee vastata kuluttajien toiveisiin ja alkuperämerkinnät on saatava läpinäkyvämmäksi, johon parempi tiedottaa kuluttajalle ja antaa hänelle sitten mahdollisuus valita, haluaako ostaa paikallisesti, alueellisesti vai kansainvälisesti tuotettuja tuotteita, koska näinhän tietää myös tuotantoprosesseista huomattavasti enemmän. Alkuperämerkintä tukee myös äh, alueita ja pientuottajia, alueellisia, paikallisia tuottajia. Ja kun ajatellaan eläinten kuljetusaikoja, tuotteiden kuljetusaikoja, jotka taas äh, vaikuttavat päästöihin, äh, joita kuljetukset aiheuttavat, joten hyvin moni asia puhuu pakollisten merkintöjen puolesta. Ja komission tulisi kuunnella kuluttajia ja huomattavasti vähemmän miettiä, mitä teollisuus haluaa. Kiitoksia. Rans Garcia. Rans Garcia seuraavana. Kiitoksia. Seuraava. Gracias. Eh, yo creo que en este... Kiitoksia minusta tässä asiassa. Meidän on pitää mielessä maalaisjärki ja tasapaino. Nyt rätisee todella pahasti mikrofoni. Este mejor? Sí. Tämä taitaa toimia paremmin. Meidän on siis pidettävä tässä tasapaino yllä. Paperit vielä jäi. Yhtäältä on muistettava, mitä haluamme ja mitä, voimme, mitä on realistista toteuttaa. Meidän on tiedettävä, että jos haluamme tietää elintarvikkeiden alkuperän, niin miksi tehdään niin paljon eroja kevyesti jalostettujen elintarvikkeiden ja enemmän jalostettujen elintarvikkeiden välillä? Minä en todella ymmärrä tätä, miksi tuore makkara kuuluisi tähän luetteloon, mutta nakki ei, jos todella haluamme tietää kaikkien elintarvikkeiden alkuperän. Ei tällaista rajat ole kovin loogisia. Miksi nyt määrittelemme maat rajoiksi? Miksi emme sano, että mistä kaupungista tai mistä kylästä tai mistä, miltä maakunnalta nämä tulevat? Kyllä tämä nyt on karkaamassa käsistä koko asia. Kun meillä on äh, suojattu maantieteellinen merkintä tuotteessa, niin tiedämme kyllä, mistä tuo tulee laadukasta tuote, joka on saanut suojattu maantieteellisen merkinnän, niin siihen äh, sovelletaan tiettyjä sääntöjä ja tuotteen on tultava sieltä, mistä, mistä sääntöjen mukaisen on tultava. Mutta jos nyt sitten puhutaan muista tuotteista, niin mistä tämä on suoraan hulluutta. Kyllä rajojen pitäisi koskea sitä, että, että annettaisiin lisäarvoa siihen, mitä tuotteet tässä vaiheessa tekevät. Voitaisiin puhua Euroopan unionin tuotteista tai Euroopan unionin ulkopuolisista tuotteista. Tämä oli minusta, olisi minusta, niin minusta paras raja. Muuten mennään liian pitkälle ja vaaditaan liikaa ponnisteluja, vaikka jotkut kollegat tästä puhuvatkin, niin jos nyt ajatellaan raaka-aineiden hankkia elintarviketeollisuudessa, niin heitähän on paljon. Ja nyt sitten jäljitetään useiden raaka-aineiden alkuperä, niin se tulee hyvin kalliiksi, kun toimittajien paljon pitää muuttaa merkintöjä ja menettelyjä ja asiakirjoja. Ei se nyt niin helppoa ole. Ei se ole vain nimen kirjoittamista merkintää, vaan kyllä se edellyttää paljon enemmän tietoa. Mitä väliä minulle on, tuleeko tuote Pakistanista tai Ecuadorista? Sen pitää olla kunnon tuote, mutta ei minua niin paljon kiinnosta. Mistä se tulee? Mitä väliä siltä minulle on? Se on kuitenkin niin pieni osa jotakin tuotetta. Meidän pitäisi olla vähän mm, järkevämpiä tässä. Minun mielestäni raja kulkee siinä, että onko tuote eurooppalainen tai Euroopan ulkopuolelta tuleva. Ja se, joka haluaa todella ponnistella ja kertoa tarkempia tietoja, niin siitä vaan. Sehän on vapaaehtoista ja mahdollista valmistajat voivat niin tehdä ja kuluttajat voivat niitä ostaa. Se, mikä on niin turvallisuuden osalta tärkeää, se on jo säännelty. Lihan osalta on velvoite kertoa, missä eläimet on kastetettu ja missä ne on teurastettu, koska se oli tärkeää elintarviketurvallisuuden takia. Joten suoraan sanottuna, jos nyt jotain pitää tehdä, niin annetaan arvoa yhteisön tuottajien ponnisteluille ja, ja, ja siinä menisi sitten raja. Muussa tapauksessa rajoitamme että tuotanto oli eh, niin paljon, että se tulee niin kalliiksi, että en usko, että kuluttajat haluavat sitä hintaa maksaa. Miss Kiitoksia sitten edustaja Scheger-Perik. Kiitos puheenjohtaja. Kun minä nyt kuuntelen tätä keskustelua, niin Mietin, että tietävätkö kollegat, mistä tässä on kyse. Kyse on paitsi siitä, että hinta nousee, niin miten ihmeessä tätä on tarkoitus valvoa? Ei tätä pysty valvomaan millään tavalla. Ja ihmiset puhuvat tuotteiden alkuperästä. Alankomaissa ainakin äh, paikalliset tuotteet aivan varmasti kasvattavat merkitystään ja vapaaehtoiset merkinnät ovat aivan erinomainen juttu siitä vaan. Jotkut ihmiset niitä toivovat, mutta se, että ihmiset eivät ole valmiit maksamaan alkuperämerkinnöistä on ihan totta. Me puhumme kuluttajien lompakosta. Me tiedämme, mitä siellä lompakossa tällä hetkellä on. Ei paljoakaan. unileverissä. Danonen tehty portaalla esimerkiksi kävin, miten ihmeessä tämä on tarkoitus toteuttaa. Siis Renate Sommer vei kyllä sanat suusta, niin hän sanoi asiat juuri niin kuin ne ovat. Kiitos. Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle, niin että saisimme vastauksia ja näkemyksiä komissiolta tähän asiaan. Annan puheenvuoron eh, rouva Junikerille. Yeah, thank you very much for... Kiitos puheenvuorosta ja kiitos kovasti elävästä keskustelusta. Haluaisin muistuttaa, että tässä äskettäin elintarvikestannettava tieto asetus laajensi jo nämä merkinnät uusiin kategorioihin, joka on mainittu keskustelussa, mutta halusin vain korostaa tätä, että naudanlihan lisäksi alkuperämerkinnät koskevat myös pakollisesti possu, vuohenlihaa muun muassa ja sipikarjaa, joten se toimiala on lainettu. Tämän lisäksi komissio hyväksyi mietinnöt, joihin viitattiin tänään mahdollisuudesta ottaa käyttöön pakolliset alkuperämerkinnät muille ruuille, mukaan lukien lihat käytetään ainesosana maito ja maito käytetään maitotuotteissa. Ja nämä raportit ovat osoittaneet, että vapaaehtoinen merkitseminen vaikuttaa sopivimmilta ratkaisulta. Se tarjoaa mahdollisuuden kuluttajalle valita elintarvikkeita, joissa on tietty alkuperä, jos he haluavat, ja pakottamatta lisätaakkaa ja kuluja kaikille alan toimijoille, viranomaisille ja kuluttajille. Ja tämä huoli nyky taloudellisessa ilmastossa on asia, jota ei pidä unohtaa, ja se on erityisen tärkeää. Pitää myös ymmärtää, että tuotteiden markkinaosuus, jotka siis on, jossa nykyään on jo alkuperämerkinnät, niin nämä markkinaosuudet ovat itse alhaiset, joten tämä on osoitus siitä, että kuluttajat eivät ole valmiit maksamaan hintoja, ja se on myös sitä välttä vastaan, että kuluttaja-asia kiinnostaa sen enempää. Keskustelua käytiin pakollisista merkinnöistä tulevista kustannuksista kuluttajille ja alan toimijoille. Ja näyttö ei ole täysin johdonmukaista, mutta kustoarviointia ovat tehneet alan toimijat, niihin pitää luottaa, mutta pitää myöskään unohtaa miten tämä vaikuttaa, tai siis miten tuotantojärjestelmiin tämä kaikki vaikuttaa, ja miten alojen kilpailukyky kärsii kansainvälisesti ja yleisesti. Mitä tulee tähän annettuun määritelmään, vähän jalostettuihin tuotteihin tai tuotteisiin komissaari huomauttaa, että on hyvin hankalaa tehdä ero sen verran, mikä olisi vähän jalostettu ja mikä olisi pitkälle jalostettu tai ei vähän jalostettu. Ja peruste, jota on käytetty näille vähän tuotteille, on, että niin myöskin nämä ainesosien alkuperä saattaa vaihdella kovasti ja pakollinen merkintä tarkoittaa sitä, että jousto katoaisi Komissio on siis sitä mieltä, että lähestymistapa, joka on otettu, on epäsuhtainen. Meidän pitäisi myös muistaa, että yleissääntönä alkuperämerkintää tarvitaan, kun se saattaa johtaa väärin kuluttaja. Ja tässä on puhettu muussa ruokapetosten välttämisestä. Palaan siihen vielä. Asetus myös vahvistaa sääntöjä vapaaehtoisista merkinnöistä näiden sääntöjen mukaan, kun tuotteen alkuperä on annettu ja alkuperä liittyy pääasiassa tai siis on eri kuin pääasiallisuusan alkuperä, niin tästä pitää ilmoittaa tavat tämän sanottamiselle, niistä pitää vielä sopia, ja komissio aikoo hyväksyä ne tämän vuoden loppuun mennessä. Siinä siis erityissäännökset liittyvät tähän vapaaehtois, vapaaehtoispohjaisen merkintään. Haluaisin viitata kahteen asiaan jotka esitettiin keskustelussa. Ensimmäinen liittyy elintarviketurvallisuuteen. Ja selvästikin komissio on sitä mieltä, että kaiken kaikkiaan elintarviketurvallisuus on taattu. Olivat alkuperämerkinnät mitkä tahansa, pakolliset, alkuperämerkinnät vai mitkä. Meidän kantamme ei ole ristiriidassa tähän turvallisuuteen. Lisäksi kun puhutaan petoksellisesta toiminnasta ja hevoslihaskandaali mainittiin, niin – on selvää, että vaikka olisi pakolliset alkuperämerkinnät, niin tämän tyyppinen petostoiminta, petoksellinen toiminta ei olisi tullut estetyksi. Joten virallinen valvonta ja virallisten valvontalosten täytäntöpano ovat ainoa väline, jolla voidaan poistaa nämä petoskäytännöt, joten kyse on siis virallisten valvonnasta ja sitä, miten ja pannaan täytäntöön ja mihin toiminnon on ryhdytty jälkeenpäin. Nämä ovat tärkeämpiä tältä osin ja lisäävät elintarviketurvallisuutta ja niillä voidaan torjua petoksellista toimintaa. Toinen asia, jäljitettävyys elintarviketoimitusketjussa on pakollista. Tässä on ero, satelan ajatellaan jäljitettävyyttä jalostusalalla vai merkinnöissä, eli korostaisin jäljitettävyys on kaikissa vaiheissa mahdollista, mutta on selvä ero sen välillä, että tarkoit- muuttuuko se kustannuksiksi tai pakollisiksi alkuperämerkinnöksi. Kiitos. Thank you very much. Now I... Kiitoksia. Nyt haluaisin muistuttaa teitä määräajasta tarkistuksille. Ensimmäinen kolmatta kello 12. Äänestämme täällä toin, 22. maaliskuuta. Ja, ja sitten täysistuntoon mennään huhtikuun kakkosessa tai toukokuussa. Seuraava kohta esityslistalla koskee terveydenhuoltolainsäädännön täytäntöönpanoa. Kuten aina Voin ensin antaa puheenvuoron komissiolle. Komissio voi vastata näihin kysymyksiin ja vastata kymmen, kolmen minuutin ajan tai vähemmänkin. Meillä on hieman aikapaineita tässä. Ja tämän jälkeen kysymyksen esittänyt jäsen voi reagoida. Annan puheenvuoron välittömästi Sante-pääosaston johtajalle, herra Rissille. Kysymys yksi, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Antakaapa kun aloitan ensin muutamilla tosiasioilla. Komissiohan julkaisi kertomuksen direktiivin 2011 2024 täytäntöönpanosta viime vuonna. Ja tässä katetaan kaikkein tärkeimmät määräykset, kuten ennakkoluvat, samoin liikkuvuus, ja yhteistyön direktiivin puitteissa. Seuraava kertomus on tuloillaan 2018 sitten. Tästä kertomuksestahan puhuttiin jo epävirallisessa ministerineuvoston kokouksessa Luxemburgissa syyskuussa 2015. Tuolloin keskityttiin direktiivin täytäntöönpanoja jäsenvaltioiden yhteistyöhön. Mitä me teemme valmistellessamme tätä kertomusta? No ensinnäkin oli tärkeää voida tavata kaikki jäsenvaltiot niiden äh, pääkaupungeissa ja teknisellä tasolla keskustella direktiivin täytäntöönpanosta. Ja toiseksi tapasimme myös muita äh, sidosryhmiä kaikissa pääkaupungeissa. Komissio sopii jäsenvaltioiden kanssa tietojen keruutoimesta, äh, liikkuvuus, ennakko autorisaatiot sekä kustannukset, maksut ja näitä tietoja saatiin näitä kansallisilta yhteyspisteiltä 20 Useimmat jäsenvaltiot toimittavat meille tiedot ja näin tarkastelimme sitten parhaita käytäntöjä siitä, miten rajat ylittävä terveydenhuolto saadaan toimimaan erityisesti niin, että standardit toteutuvat, korvaukset maksetaan, laatu säilyy luonnollisesti, mm, tiedot säilyvät luottamuksellisena ja niin edelleen. Ja sitten tietenkin tällainen tällaiset ennakkokriteerit, jotka sallivat meidän tarkastella ne ennalta niitä tietoja, joita potilaille tarjotaan. 2014 toteutettiin eurobarometritutkimus. Edellinen oli vuodelta 2007 ja tämä osoittaa, että Euroopan kansalaisilla on tieto siitä, että heillä on oikeus hakea terveydenhoitoa muista maista mutta todellisuudessa tätä tapahtuu hyvin harvoin. 20 voisi tätä harkita ja vain puolet jäsenistä tietää, että on tällaisia kansallisia yhteyspisteitä. 2013 toteutimme tutkimuksen, joka julkaistiin 2014 liittyen juuri tähän valinnan vapauteen metodologiassamme tässä kokeessa tarkastelimme sitä, että mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten valintaan eh, siihen, että he etsivät terveydenhoitoa eh, rajan takaa. Ja tietenkin jäsenvaltiot saivat sitten myös eh, tämän tutkimuksen tulokset. Järjestimme neljä alueellista konferenssia joulukuun 2013 ja vuoden 2014 välillä Ateenassa, Ljubljanassa, Tallinnassa ja vielä neljännessä kaupungissa. Ja sitten tietenkin tarkastelimme myös direktiivin eh, ottamista osaksi kansallista lainsäädäntöä 20 eri jäsenvaltiossa. Eli tämä oli siis se, miten me valmistauduimme tähän kertomukseen, mitä tuohon eh, täytäntöönpanotarkastukseen tulee. Eh, komissio on todella tarkastellut, miten tämä Direktiivi on otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Rikkomusmenettely käynnistettiin 26 jäsenvaltiota vastaan siitä syystä, että täytäntöönpano on ollut puutteellinen. Nyt voimme sanoa, että eh, direktiivi toteutuu lähes täysimääräisesti lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Eh, nyt jäsenvaltioilla on nämä yhteyspisteensä, ne ovat toiminnassa ja näin laatu ja turvallisuuskysymyksetkin ovat hoidossa. Sitten tuo koordinointimekanismi eh, eh, sähköisen terveydenhoidon verkosto. Ja nyt olemme tarkastelemassa todella direktiivin täysin kattavaa täytäntöönpanoa 28 terveydenhoitojärjestelmässä kansallisvaltioissa. Joitain huolenaiheita on edelleen joissain jäsenvaltioissa, esimerkiksi nämä ennakkoluvat, jotka potilaiden täytyy hankkia ennen kuin lähtevät hakemaan hoitoa muualta. Toinen ongelma voi olla liian jäykkä hallinto tai korvausten hakeminen. Eurobarometritutkimus osoittaa, että kansalaiset ovat kyllä tietoisia siitä, että voivat hakea hoitoa toisesta jäsenvaltiosta, mutta eivät tiedä, että miten ihmeessä eh, tämä voi tapahtua, joten tätä rajat ylittävää oikeutta käytännössä eh, kansalaiset eivät näin ollen käytä. Ja voin kyllä luvata teille, että komissio tulee toimimaan hyvin jämäkästi ja aktiivisesti eh, tulee seuraavassa vaiheessa, kun katsotaan, että tämä täysimääräisesti toteutuu kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Madame Grostet, auteur de la question. Edustaja Grostet, kysymyksen esittäjänä voitte käyttää puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymykseni koskee eurooppalaista viitekeskusten verkostoa. Seuraava ehdokkaiden esityskerrosta on tehtävä tänä vuonna. Haluaisin tietää, mitä komissio aikaa tehdä, jotta voidaan parantaa tiedotusta koskien eurooppalaista verkostoa ja rohkaista parhaimpien asiantuntijakeskuksien osallistumista mukaan lukien äh, suositus, jonka 2011 antoi tämä harvinaisten tautien Euroopan keskus, koskien asiantuntijoita näissä asioissa jäsenvaltioissa, Haluaisin tietää, missä ollaan menossa näiden suositusten toimeenpanossa. Haluaisin käyttää myöhemmin puheenvuoron myös kollega Peterlen sijaan. Hänellä oli kysymyksiä myös esitettävänä, mutta pian saa sitten hänen puolestaan teiltä puheenvuoron. Ja Kiitos puheenjohtaja, meidän eh, edustaja McKinnesin kysymys. Eurobarometritutkimuksen mukaan toukokuuta 2015 vain 2 prosenttia kansalaisista eh, saa hoitoa eh, toisessa jäsenvaltiossa. Nyt täytyy toivo- tiedottaa kansalaisille heidän oikeuksistaan kysymys. Aikooko komissio ehdottaa uusia määräyksiä ottaakseen kansallisia yhteyspisteitä toimimaan paremmin? Ja toinen kysymys, eh, niin että kansalaiset saisivat parempia eh, tietoja oikeuksistaan. Kiitoksia. Voilà, donc effectivement, euh, il est important de bien comprendre la façon. on tärkeää ymmärtää, kuinka keskustelu järjestetään nyt. Tarkoituksena on käsitellä tätä kysymystä numero yksi. Qui sera abordé euh, ultérieurement. Te puhuitte nyt asiasta, johon palataan tuossa hetken päässä, päästä. Eli nyt olemme vielä tässä kysymyksessä numero yksi. Edustaja Rivasi, kysymyksestä yksi. Oui, moi je voulais, euh, Minä halusin tämän Krostetin äh, kysymyksen jälkeen sitä kysymyksen komissiolle. Tämä tulee näihin vi- eurooppalaisiin viitekeskuksiin, tai asiantuntijakeskuksiin puhuitte harvinaisista sairauksista ja sen tutkimuskeskuksesta, ja minä pohdin että sitä, että Ranskassa järjestettiin kokous tässä aikaisemmin. Ranskassa oli paljon tutkijoita ja huolenaiheemme on se, että ihmiset, jotka haluavat hoitoa viruksittain, he joudut menemään Georgiaan, joten olisi mielenkiintoista, että on komissio samaa mieltä siitä, että avataan nämä eurooppalaiset viitekeskukset erityisaiheelle, jotka, joka on tämä fagoterapia, eli miten hoitaa bakteerien kanssa, jotta voidaan vastata tähän mikrobiresistenssiin. Tämmöisen innovoiva hanke, hanke, joka voisi vastata tähän 25 000 kuolintapaukseen, jotka liittyvät tähän antibioottiresistenssiin, sillä on vaihtoehto käytössä. Käytetään sitä, meidän tulee järjesteltyä Euroopan tasolla, jotta saadaan nämä keskukset pystyyn. Thank you very much. Uh, Mr. Faria. Kiitoksia sitten edustaja Faria. Okay, thanks. Um, <clears throat> well, I had a question uh, also. Kiitos. Minulla on myös kysymys komissiolle voisi mennä siihen nyt suoraan, niin rajat ylittävä terveydenhuoltodirektiivi pyrkii helpottamaan pääsyä turvallisen ja laadukkaan säädäytyttävään terveydenhoitoon ja edistämään yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Komissio on jo ilmaissut, että on tiettyjä vaikeuksia saada täytäntöön pantua tämä direktiivi jäsenvaltioissa. Tämä direktiivi jäsenartikla 85 sanoo, että, tai korostaa sitä, että kun tämä terveydenhoito, sitä ei voida tarjota ja niin edelleen, kun sitä ei voida tarjota alueella tietyssä aikarajassa, joka on lääketieteellisesti järje- perusteltavissa perustuen potilaan tilan arviointiin, potilashistoriaan perustemussa myös niin pitää ottaa huomioon potilaan kipu, ja tätä haluaisin korostaa, ja niin edelleen potilaan tila aikana, jolloin päätös tehtiin tai arviointi uudistettiin, niin tämä direktiivi ennakoi, että potilaan kivun aste pitää ottaa huomioon, kun sovelletaan rajat ylittävää terveydenhoitoa. Haluaisin kysyä, että mitä välineitä on käytössä, jotta jäsenvaltiot voivat suorittaa tällaisia arviointeja ja miksi tätä, tähän kohtaan on puututtu direktiivissä tähän asti ja sen täytäntöön robotus tähän asti ja puututaanko siihen tulevissa raportissa. Kiitos. Thank you very much. And now we ask... Kiitoksia sitten komissiolta vastaukseen. Kiitos. Okay. Thank you very much. Uh... Kiitos. Vastaan Krostetin ja Rivasin ja Ferian kysymykseen. Nämä eurooppalaiset verkostot on yksi kaikkein tärkeimpiä yhteistyövälineitä kliinisten huippuyksikköjen ja viranomaisten välillä. Ja hyvä kysymys onkin, miten ne voivat vahvistaa yhteistoimintaansa. Yritämme siis huolehtia siitä, että kaikki kliinistä työtä tekevät, jotka haluavat tätä näihin verkostoihin osallistua, sen voivat tehdä ja näin, että jäsenvaltioissa tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua myös tähän päätöksentekoprosessiin. Viime vuosina, kun valmistelimme tätä uutta yhte- eurooppalaista yhteistyömallia, ensinnäkin ehdotimme eurooppalaisten verkostojen perustamista. Näin tehtiin 2000 12.13 oli julkinen kuulemiskierros. Meillä oli 20 teknistä kokousta, joissa asiantuntijoiden kanssa keskusteltiin, Ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa keskusteltiin siitä, miten tämä työ voidaan hoitaa. Koko joukko tärkeitä konferensseja järjestettiin kaksi ennen kaikkea. Toinen niistä 2014 täällä Brysselissä, toinen Lissabonissa lokakuussa 2015 yli 800 asiantuntijaa, monet ihan mm, potilastyöstä. Mm, myös potilasjärjestöt, muut sidosryhmät olivat mukana tässä työssä ja tiedotuskampanja käynnistettiin toukokuussa muun muassa kansainvälisissä lääke- alan äh, lehdissä ja sitten aika hyvä nettisivukin, jossa äh, teemme yhteistyötä ja olemme yhteydessä äh, kiinnostuneiden tahojen kanssa, hoitotyötä tekevien ja viranomaisten kanssa, eri jäsenvaltioista siis. Lailliset puitteet, niiden luominen käynnistettiin 2013 keväällä, delegoidut säädökset, täytäntöönpanosäädökset, miten tämä siis käytännössä hoidetaan. Ja sitten olemme tehneet jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä tästä Euro- tämän eurooppalaisen hyvin aktiivisesti toimivan verkoston kautta. Kaikki jäsenvaltiot osallistuvat sen toimintaan ja teemme myös harvinaisten tautien komitean kanssa yhteistyötä. Sehän voi olla hyvin tärkeä juuri, että keskitetään hoito johonkin. Nyt olemme käynnistämässä Öö, tarjouskilpailua, eli kaikki välineet ovat oikeastaan jo valmiina ja tulemme maaliskuun toisella viikolla sitten käynnistämään tämän prosessin. Ja sittenhän nähdään, miten nopeasti ja hyvin tämä verkosto saadaan toimimaan. Ja tärkeää on se, että hyvin aktiivisesti olemme nyt yhteydessä öö, kaikkien öö, järjestäjien kanssa kansallisella tasolla. Jäsenvaltioiden edustajat ovat mukana tässä työssä ja samoin tehdään työtä mm, kansallisten hoitoa tarjoavien laitosten kanssa, joten toivomme, että ensimmäiset verkostot saadaan julkaistua vuoden lopussa ja potilaat voivat sitten niiden kautta turvautua tähän uuteen eurooppalaiseen järjestelmään. Rivasin kysymys tietenkin mehän emme nyt päätä, minkälainen verkosto tulee. Tästä päättävät sitten jäsenvaltiot ja tätä käytännön työtä tekevät tahot ja saa sitten nähdä, että tuleeko niin, tietenkin erilaiset hoitomuodot, niitä voidaan tarjota eri keskuksissa. Nehän saavat erikoistua halutessaan ja saa nähdä, että tuleeko teidän mainitsemanne terapia sitten myös tässä mukaan kun puhutaan määritelmästä näistä viipeistä ja siitä, miten tämä ennakkoautorisointi tai lupajärjestelmä toimii. Täällä Euroopan parlamentissakin asiasta on neuvoteltu. Ja tämä on hyvin tärkeä asia. Meidän täytyy hyvin, hyvin tarkasti komissiossa seurata tilanteen kehittymistä ja nyt juuri olemmekin sopineet jäsenvaltioiden kanssa, että niiden täytyy toimittaa tietoja ensimmäisessä kertomuksessa ei nyt kovin paljon tietoa ollut tarjolla, koska niin kuin kerroimme, järjestelmä aika myöhään otettiin käyttöön monissakin jäsenvaltioissa ja tämän lisäksi varmaan sitten vasta seuraavassa kertomuksessa nähdään tarkemmin, että kuinka monet potilaat ovat saaneet hyödynnettyä tätä uutta käyttöön otettua järjestelmää. Sitten tässä on tällainen harmaa alue direktiivin sekä asetuksen välillä, eli sosiaaliturvajärjestelmä, joka sallii järjestelmän käytön, koska esimerkiksi yhteismaksujärjestelmä katetaan tai ei kateta ja niin edelleen. Ja tietenkin potilaat turvautuvat siihen järjestelmään, joka on heille edullisempi ja mm, tarjoaa heille hyötyä, joten monia kysymyksiä tässä aivan varmasti vielä nousee esiin siitä, että miksi turvautuisin direktiiviin, koska minulle potilaana asetus on mm, edullisempi, parempi. Toivomme, että seuraavalla kierroksella sitten pääsemme lähemmäs vielä asian juuria ja nyt kun tarkastelemme tosiaan tuota täytäntöönpanoa tarkastusta niin, että voimme paremmin ymmärtää, mitenkä nämä oikeudet ja mahdollisesti mm, ongelmat ratkaistaan eri jäsenvaltiossa. Kiitos. Thank you very much. Now we can... Kiitoksia. Nyt menemme muihin kysymyksiin. Luulen, että voimme keskustella kysymyksistä 2, 3 ja 4 samanaikaisesti, koska ne liittyvät toisiinsa. Haluaisin pyytää komissiota puhumaan nyt ja sitten ehkä myöhemmin. Voitte sitten reagoida vielä uudestaan. Komissio, olkaa hyvä. I just went through, through them kävin niitä vain läpi, niin nämä kysymykset liittyvät kansallisiin yhteyspisteisiin, kuten jo sanoin. Tietotaso on hyvin alhainen. Tästä syystä komissio päätti tehdä läheistä yhteistyötä noiden järjestöjen kanssa. Ne eroavat toista voimakkaasti. Aloitetaan ehkä edustaja Peterin kysymyksestä, miten voimme harmonisoida näitä kansallisyhteyspisteisiä. Yksinkertainen vastaus, emme voi yhdenmukaistaa niitä, sillä ne eroavat toista, niin voimakkaasti maat ovat eroavaisia. Esimerkiksi Britannia, neljä eri kansallista yhteyspistettä yhdistyneessä kuningaskunnassa, siis eh, tietyissä valtioissa on yksi järjestö, toisissa valtioissa he järjestäytyvät ryhmittäin, joten tämä on jo erona mitä me siis teemme, me yritämme varmistaa, että tietojen vaihtoa on näiden uusien ammattilaisten välillä ja että ne pystyvät, he pystyvät viestimään toistensa kanssa ja vaihtamaan ajatuksia siitä, miten toimia parhaimmalla tavalla. Minusta tuntuu jo, että ja tiedän, että he ovat hyvin päteviä ihmisiä ja haluavat auttaa toisia. Tapasimme äskettäin toinen joulukuuta. Silloin pystymme keskustelemaan yhteistyövälineestä esimerkiksi, miten voimme perustaa järjestelmän, kun kysymysten frekvenssiä tai kysymyksiä voidaan vaihtaa siitä, että miten voidaan rakentaa yksilöllisiä potilashistorioita, eli miten potilas tulee yhdestä maasta takaisin kotiin esimerkiksi. Eli ajatuksia on jo siitä, miten lisätä yhteistyötä tuolta osin. Mitä teemme lisäksi? Pyrimme tutkimaan työskentelytapoja ja viittasin aikaisemmin tähän tutkimukseen jo. Eli kehittelimme ohjelmaa, jossa on tällaisia pseudopotilaita, joissa he soittivat tai ottivat sähköpostia tai pyrkivät saman tietoa. Aika tapauksessa pyrkivät siis saamaan tätä syvällistä tietoa siitä, miten nämä yhteispisteet toimivat. Yllätyimme, että osa niistä ei käytä puhelimia. Totta kai kysymys on siitä, että jos kaikki estävät kysymyksiä sähköpostitse, se olisi loistavaa, mutta kaikilla ei ole pääsyä sähköpostiin tai digitaalinen väylä ei ole mahdollista kaikille EU-kansalaisille, joten Näemme tämän esimerkkinä, mutta sitten puhumme muun muassa somen käytöstä. Ja osa koitti tätä välinettä osa jäsenvaltiosta. Heistä se oli epäkäytännöllinen, sillä osoittautui, ettei, että yksityiset potilaat kyllä käyttivät niitä ja he saavat sillä vastauksia omiin ongelmiinsa, mutta usein tarvitsevat syvällistä tietoa omista ongelmistaan ja järjestelmästä, johon he ovat menossa tai josta he ovat tulossa. Sitten tulee erityiskysymyksiin, kuten kysymys, jonka esitti tämä Pedicini. Miksi tällainen yhteyspisteet? No siis mikä, kuinka paljon he ovat yhteydessä sidosryhmiin? Tutkimme asiaa ja Italian yhteyspisteet lainsäädäntödirektiivin mukaan maaliskuuta 2014 Italiassa on vaatimus, että siellä kuullaan potilaan hoitoa tarjoavia yrityksiä, joten sitten on nämä käytännön kysymykset, jotka vaihtelevat voimakkaasti, niin kuin Italian tapauksesta huomataan. Mutta ainakin lainsäädäntöksissä säädökset ovat kyllä kunnossa. Eli tärkeä kysymys on, että voimmeko todellakin lisätä tietoa tästä kaikesta potilaille, mutta myös terveydenhuoltopalvelujen tarjoajille. Thank you very much. I give the floor to... Kiitoksia nyt tämän puheenvuoron tekijöille. Edustaja Grostet. Niin, kiitoksia. Nyt käytän siis puheenvuoron kollegan Peterlen puolesta. Hän ei päässyt paikalle tänään iltapäivällä. Te kerroitte, että ei ole mahdollista harmonisoida kansallisia yhteyspisteitä ja että pyritte varmistamaan sen, että tietoja vaihdetaan. Mutta nythän juuri tarvitaankin todella laadukasta tietoa, jota sitten potilaat saisivat näistä 28 jäsenvaltiosta. Tärkeintä on se, mitä halutaan saada aikaan. Jos ei voida harmonisoida, niin ottaen huomioon, että jäsenvaltioiden ero on suuria eroja, voidaanko olla varmoja siitä, että, että annettujen tietojen laatu on sama kaikissa valtioissa? Minulla on tähän epäilykseni, mutta mielelläni kuulen vastauksen. Thank you very much. I don't know if... Kiitoksia. En tiedä, haluaako edustaja Petticini lisätä tähän jotakin. Niin haluaisin lisätä vain yhden pienen asian. En oikein ymmärtänyt vastausta suoraan sanottuna. Kun tällaisessa Italiassa on olemassa kansallinen yhteyspiste, pohdin, onko komissio varmistaneet, että se toimii, koska me emme näe mitään aktiivista keskustan kansalaisia varten, ei yhtään eh, puhelinnumeroa, nettisivua, sähköpostiosoitetta. Italian terveysministeri ei ole edes mukana Italian potilasjärjestöissä eh, suhteessa tähän yhteispisteeseen. Tehän tiedätte, että näin on säädetty direktiivissä. Thank you very much. I don't know if from the other Kiitoksia. Haluat Haluavatko muut jäsenet esittää vielä kysymyksiä tähän? Ei. Siinä tapauksessa annan puheenvuoron tapa, takaisin komissiolle. Uh, uh, no tuota, aloitanpa vastaavalla petitsinillä. Italia oli mukana tässä pseudopotilas tutkimuksessamme, kun äh, tällainen äh, niin kutsuttu potilas soitteli eri keskuksiin ja kyseli. Mutta Italia kyllä oli mukana ja Italia tietää hyvin, miten hommat siellä sujuivat. Me olemme tästä tiedottaneet. Me olemme nostaneet nämä kysymykset esiin paitsi Italian tiettyjen muiden jäsenvaltioiden kanssa, koska heillä ei ole tällaista puhelimitse saavutettavaa yhteyspistettä niin kyllä tätä tota varmasti me tunnemme heidät, me tiedämme, että he, he ovat olemassa. Tämä ehkä tällaisena yksinkertaisena vastauksena. Sitten Krostetin Peterlen kysymys. Tosiaan, mitä tehdään, kun ristiin tarkastetaan näitä toimia, eri kansalliset yhteys, pisteet. Ehkä voisin viitata vaikkapa Saksan esimerkkiin siitä, että miten tiedotetaan näiden instituutioiden laadusta ja potilasturvallisuudesta. Kyllä tämä on aika kehittynytkin harjoitus. Ja tietenkin liittyy myös siihen, paljonko tietoa saadaan terveyspalvelujen tarjoajilta. Ja paljonko voidaan sitten myös investoida tällaisten kansallisten yhteyspisteiden kehittämiseen. Tietenkin investointia tarvitaan, koska potilaiden määrä, potilaiden, jotka etsivät hoitoa, saattaa hyvinkin lisääntyä. Joissain maissa on todettu, että välillä nämä yhteyspisteet ovat ikään kuin tällainen viimeinen mahdollisuus ne, ne saavat tar- saattavat tarjota kansalaisille myös vielä sitten mahdollisuuksia etsiä hoitoa omasta kotimasta. Esimerkiksi Tanskassa tehdään näin ja tarjotaan näitä eri mahdollisuuksia. On monia kiinnostavia käytänteitä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että jäsenvaltiot, jotka kokemusta keräävät, sitten sitä kokemustaan myös jakavat muille ja tässähän on vielä hyvin nuoresta toiminnasta kysymys. Parhaat käytännöt eivät suinkaan vielä ole eh, täysin kypsiä kaikkialla. Sitten tämä niin kutsuttu EMI-järjestelmä, sisämarkkinajärjestelmä, joka mahdollistaa luottamuksellisten tietojen vaihdon jäsenvaltioiden välillä. Esimerkiksi jos kyse on potilaan, potilastiedoista, niin äh, tätä tietoa voidaan vaihtaa turvallisesti Thank you very much. We can go to the... Kiitos. Voimme siirtyä seuraavaan kysymykseen. Erikoissairaanhoito numero viisi. Komissio, olkaa hyvä. Yeah, so, uh, this again was one of the, the critical Tämä oli taas tärkeä osa keskustelumme, kun direktiivistä keskusteltiin. Eli ensimmäinen vastaus on, että tällaiset suuntaviivat jäsenvaltioille, no niitä ei anneta kehitellä, vaan se mitä me teemme, päätimme valita tutkimus, vaihtoehdon ja tutkimme näitä kustannuksia, infrastruktuureja, lääketieteellisiä välineistöjä ja nämä tutkimukset, niitä tehdään jäsenvaltioissa, niitä julkaistaan sitten tokokuussa tänä vuonna. Eli sitten toivottavasti saamme vastaukset kysymykseen siitä, että miten määrittelemme tällaiset palvelut ja infrastruktuurit. Ja sitten näemme, miten jäsenvaltiot panevat täytäntöön tätä kaikkea käytännössä. On kaikenlaisia tapoja mahdollisesti tehdä tätä. Keskusteluja on käyty parlamentissa muun muassa. Pitää päättää kustannustasosta joka sallii tällaisten palvelujen tarjoamisen. Ja loppujen lopuksi annan vapauden kuitenkin jäsenvaltiolle päättää toimia, mutta nähdään mitkä tulokset ovat tutkimuksissa ja verrataan niitä sitten jäsenvaltioiden toimiin. Lupaamme toimittaa nämä vastaukset. Sitten vielä, oliko tähän kysymykseen Ei, siinä oli kaikki. Kysymys viisi. Thank you very much. Miss Kiitoksia, edustaja Grostet. Niin, tässäkin haluaisin käyttää puheenvuoron kollegani Peterlen pyynnöstä, mutta olen kyllä hänen kysymyksistään aivan yhtä mieltä. Me kävimme useita keskusteluja näistä ennakkoluvista, jotka koskevat erikoissairaanhoitoa. Olimme huolissamme siitä, että jäsenvaltiot aina kätkeytyisivät näiden ennakkolupien taakse ja sanottiin, että näiden kautta kierrettäisiin koko direktiiviä, heikennettäisiin loppupeleissä koko direktiivin vaikutus. Kollegani Peter haluaisi nyt siis tietää, aikooko komissio laatia ohjesääntöjä jäsenvaltioille, niin että voitaisiin selventää tätä erikoissairaanhoidon hoidon käsitettä, joka edellyttää ennakkolupaa niin, että meillä olisi varmuus siitä, että ennakkolupaa pyynnöt ovat täysin oikeutettuja. Thank you. I don't know if I uh, have... Kiitoksia. En tiedä, onko muita kysymyksiä tähän kohtaan. Siinä tapauksessa komissio. No niin kuin tässä jo tuosta ennakkolupakäytännöstä selitinkin, se on hyvin kriittinen kysymys Ja totta on, että kun siitä puhutaan jäsenvaltioiden kanssa, niin äh, tietojen äh, kerääminen äh, näitäkin osin on suunnitteilla. Tässä luonnollisesti otetaan huomioon paitsi tämä ennakkolupa ylipäätään niin myös kustannusulottuvuus. Me näemme kyllä tämän ongelman, sen laajuuden ja mm, että asia käsitellään hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Ehkäpä seuraava askel voisikin sitten olla yhteisen nimittäjän löytäminen. Mutta tässä vaiheessa meidän täytyy nyt ensin saattaa tämä tutkimus päätökseen ja katsoa, miten ainakin Euroopassa asiantuntijat määrittelevät nämä kalliit hoidot ja sitten meidän mm, täytyy tarkastella näitä niihin liittyviä ennakkolupia. Tietenkin hoidon kustannukset liittyvät tähän asiaan. Sitten nähdään, että miten tästä sitten edetään seuraavassa vaiheessa. Kiitos. Point Kiitoksia. Sitten seuraava kohta. Kysymys numero kuusi potilaiden tietoisuus ja komissio saa tästä puheenvuoron. About campaigning by, by, by, by commission, what we are able to do, I mean, the, so first... Niin, kuten sanoinkin jo aloitusvuoropuheen vuorossani, niin meillä on erilaisia potilasjärjestöjen konferenssi, niitä on 15 järjestetty jäsenvaltioissa. Keskusteltiin tästä päätöksestä ja myös terveydenhuollon tarjoajista ja muista. Muita ryhmiä myös kutsuttiin kutsuttiin näihin konferenssiin, joita järjestettiin Euroopassa neljässä eri paikassa. Meillä oli myös kaikilla Euroopan kielillä tällainen lehdykkä, tietolehdykkä ja video, joka on nettisivuilla käsittääkseni vieläkin. Tuemme alan kansalaisjärjestöjä ja pyrimme auttamaan eri toiminnoilla, tietenkin mikäli he sitä itse pyytävät Jatkamme yhteistyötä kansallisten yhteyspisteiden kanssa ja varmistamme sen, että he kertovat tehokkaammin toiminnastaan. Ja, ja vielä lopuksi pyrimme käyttämään myös Facebookia. Voitte nähdä linkin nettisivuilla tähän harjoituksen. Lopimme tästä paljon, mutta emme ole vielä aivan varmoja tästä kansalliset yhteyspisteet eivät välttämättä pidä tätä oikeana välineenä, emmekä halua ikään kuin kävellä heidän ylitseen. On tärkeää tässä toimia yhteistyössä. Thank you very much. Another time the floor to Madame Grostet. Kiitoksia vielä Grostet. Niin otan taas puheenvuoron sillä kollegani Peterille edelleenkin on huolissaan, sillä hänellä on sellainen tuntemus, että potilaat, no huolimatta kaikista näistä ponnisteluista, joita komissio tekee ja näistä välineistä, niin hänellä on tuntemus siitä, että potilaat saavat huonosti tietoa. No, ja haluaisin kysyä, että todellinen tällainen viestintäkampanja, joka ostettaisiin kaikille EU-kansalaisille, ei vain potilaille, että he tietoista että tämä direktiivi on olemassa, että heillä on oikeus, ja pitää vaikka sitä Useimmiten he eivät tiedä tätä oikeutta, eli voitaisiinko mennä pidemmälle ja antaa tietoa laajemmaltikin, onko mahdollista, jotta todellakin voidaan vahvistaa kansalaisten tietoa ensinnäkin, jotka valitettavasti joku päivä saattavat olla potilaana, jotta loppujen lopuksi he eivät sitten kärsi kahtalaisesti. Thank you very much. We have a question to the commission. Kiitoksia. Onko kysymyksiä komissiolle? Eipä ole. Puheenvuoro komissiolle. You know, it's a, it's... Kiitos puheenjohtaja. Erittäin hyvä kysymys. Miten tämä voitaisiin tehdä paremmin? Sitä kysyn itseltänikin. Eurobarometritutkimus, niin kysymys numero 11. Tähän viittaisin nyt seuraavaksi. Kysymys 11 kun me pyydämme tutkijoita vertaamaan tietoa oman järjest- omasta järjestelmästä ja tästä nousevasta eurooppalaisesta järjestelmästä, vaikkapa Ranska nyt esimerkkinä, niin Ranskassa tietämys Ranskan omasta järjestelmästä on 68 prosenttia. Siis potilaat tuntevat oikeutensa Ranskan järjestelmän puitteissa ja niin edelleen. Mitä tulee rajat ylittäviin oikeuksiin, niin 15 prosenttia. Mutta otetaanpa oma maani Puola. Puolan tapauksessa potilaat tuntevat Puolan mm, oman järjestelmän, kyse on siis europarometri tutkimuksesta, niin Puolan oman järjestelmän 44 prosenttia potilaista tietää oikeutensa ja 14 prosenttia, eli sama kuin Ranskassa käytännössä, tuntee oikeutensa eurooppalaisen järjestelmän puitteissa, rajat ylittävissä tapauksissa siis. Kiinnostavaa muuten, puhuimme yhden jäsenvaltion edustajien kanssa, kun eh, paikallismedia käynnisti eh, kampanjan, tiedotuskampanjan näistä oikeuksista, niin he saivat valtavasti kysymyksiä kansalaisilta sitten tältä pohjalta. Ja monissa maissa Kansalliset yhteyspisteet eivät saa yhteydenottoja, niille ei esitetä kysymyksiä. Joten miten me saataisiin nyt ensinnäkin huolehdittua siitä, että jäsenvaltiot tiedottavat kansalaisilleen heidän oikeuksistaan, potilaille heidän oikeuksistaan. Tämähän on kuitenkin jäsenvaltioiden vastuulla. Ja sitten toiseksi tarvitaan jotain Euroopan tasonkin toimintaa. Meidän mielestämme on huomattavasti tärkeämpää huolehtia asioista yhdessä. Ja usein monissa maissa tosiaan omakaan järjestelmää ei tunneta. prosenttia kaiken kaikkiaan äh, julistaa tuntevansa äh, oikeutensa omassa järjestelmässä ja vain 12 prosenttia Euroopan järjestelmässä. Kun ei omakaan järjestelmää tunneta, niin kuinka sitten voi olettaa, että tunnetaan laajempi eurooppalainen järjestelmä? Madame Grostet. Edustaja Grostet. Niin, miksi... Niin tämä oli Peterille, kollegani Peterinkin kysymyksiin. Miksi hän tuntuu siltä, että merkittävä valistuskampanja kansalaisille olisi tärkeää? No siksi, koska tiedämme erittäin hyvin, että jäsenvaltioilla ei ole mitään intressiä tässä. Eivät he, eivät jäsenvaltiot halua, että tätä direktiiviä todellisuudessa sovellettaisiin koskien rajat ylittävä että Tämä on ongelma. Meidän on siis voitettava jäsenvaltioiden vastahakoisuus. Kyllähän me tämän kaikki tiedämme. Siitä on päästävä eroon, eikä se onnistu muuta kuin jos tietoa annetaan kaikille Euroopan kansalaisille ei vain potilaille, vaan kansalaisille. Kansalaisten on tiedettävä, että meillä on rajat ylittävä terveydenhuolto koskeva direktiivi, jonka kautta kansalaiset voivat hyötyä ohjelmoidista hoidoista muissa jäsenvaltioissa eri syistä johtuen. Tunnemme ne oikein hyvin, emmekä nyt palaa koko tähän tekstisisältöön. Joten tästä syystä on menettävä nyt kylläkin jäsenvaltioiden tahdon yli. Demos. Kiitoksia sitten edustaja Schaldemose. Have... Kiitoksia kovasti. Minulla on kysymys, joka liittyy tähän potilaiden eh, tietoihin ja tietotasoon. Sillä totta kai on vaikeaa, jos EU-kansalaiset eivät tiedä oikeuksia edes omassa jäsenvaltiossa. Sitä on hankala saada tietoa koko EU-järjestelmästä, mutta teidän mielestänne miten korkea prosenttiluku, no siis miten korkealla tasolla teidän mielestäni tieto pitäisi olla, että voidaan sanoa, että nyt äh, tämä on täysin välttämätöntöön. Kuinka suuri prosenttiluku tarvitaan potilaiden tietotasosta? Tarvitaan kaksi askelta mielestäni. Ensinnäkin potilaan pitää olla tietoinen, että heillä on tämä oikeus rajat ylittävään hoitoon. Ja sitten jos heitä kiinnostaa sen käyttäminen, niin sitten pitäisi olla mahdollista saada tietoa hoidosta, näistä jonoista ja kaikista asioista, jotka on tärkeää tietää, jos he haluavat käyttää tätä oikeuttaan vai eivät. Eli ei voida vain sanoa, että tässä on kyse siitä, että on tietoisuutta, vaan tarvitaan seuraava askel, jotta tämä toimii täysin. Mutta tämä nykyvauhti, joka meillä on tässä täytäntöpanossa, minä vuonna uskotte, että olemme panneet täysin täytäntöön koko direktiivin. Thank you very much. Kiitoksia sitten komissio. Minusta tämä on hyvä kysymys. Kuinka paljon tietoisuutta, miten tällä voidaan mitata direktiivin täytäntöpanoastetta? Olemme keskustelleet pääsystä palveluihin ja, ja kustannuksista ja muista kysymyksistä. On myös mitattava, kuinka täytäntöönpantavissa tämä direktiivi on. Olen kuitenkin optimisti, jos ihmiset ryhtyisivät käyttämään näitä oikeuksia, olisi enemmän käyttäjiä. Niin se auttaisi sitten toisaalta, jos media kiinnostaisi käsitellä tätä asiaa esimerkiksi Sloveniassa käytiin laaja keskustelua näistä oikeuksista. Puolet slovenialaista tietää näistä oikeuksista Euroopan järjestelmässä. Voisi olla tavoitteena esimerkiksi että se, että puolet tietäisivät eurooppalaisesta järjestelmästä, vai olisiko niin, että haluamme, että kaikki, jotka tietävät omista järjestelmistään, tietävät myös Euroopan järjestelmästä? Meillä voisi olla kaksi tavoitetta. Ajattelin tässä vain, millä tavalla näitä voitaisiin mitata Maltan tyyppisessä maassa – pienissä maissa kansalaiset ovat varmaan paremmin tietoisia, niin voitaisiin varmaan käyttää rajat ylittävää äh, rajat ylittävässä terveydenhoidossa muita vastaavia järjestelmiä kuin muualla. Meillä on hyvin pienet erot tämän tietoisuuden ja kansallisen tietoisuuden välillä. Minusta tämä on hyvä tapa asettaa tavoitteet ja katsoa, kuinka voimme edistää keskustelua. En tiedä, mihin keskustelu johtaa, koska olemme vasta aloittamassa sitä. Ja toteamme, että näitä ei ole nyt täytäntöönpanto mukaisesti. Pitäisi olla lisää tietoisuutta. Toivon, että me joudu tuomioistuimeen, mutta voi niinkin käydä. Informaation dynamiikka on muutettava. Kaikille on tärkeää kertoa näistä oikeuksista ja lisätä tietoisuutta jäsenvaltioissa. Minulla on sellainen vaikutelma, että, että ainakin henkilöt, joiden kanssa minä olen puhunut, he eivät estä informaatiota, vaan odottavat potilaita. Thank you very much. Now we can go... Kiitoksia. Sitten seuraava kysymys. Numero seitsemän. Rikkomukset. Komissio. Uh, so, there's infringement. Niin, rikkomusmenettely on tärkeää. Minähän viittasin siihen alkupuheenvuorossanikin. Käynnistimme prosessin 26 jäsenvaltiota vastaan eikä tämä tietenkään pääty oikeuteen kaikkien 26 kanssa. Tämä on tällainen näin rakentava vuoropuhelu. Me esitämme jäsenvaltioille kysymyksiä, miten ymmärretään tosiaan, tai miten tulee ymmärtää tämä täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä. Ja todella, että miten tämä täytäntöönpannaan ja miten toimii käytännössä. Siis pääkysymys on tietenkin nyt ottaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Se on pääasia ja ehkäpä tässä halutaan juuri selventää tilannetta, enkä tässä nyt käy kaikkia jäsenvaltioita läpi, mutta esimerkiksi joissain jäsenvaltioissa on hyvinkin monimutkainen ennakkolupajärjestelmä, ja tietenkin jäsenvaltioilla on oikeus käyttää tällaista järjestelmää, mutta tätä kautta Eh, ne itse asiassa täysin estävät eh, kansalaisten pääsyn eh, rajat ylittävän terveydenhuollon piiriin. Ja kun katsotaan kansallisia järjestelmiä, joissain jäsenvaltioissa voidaan nähdä, että asioilla on tietenkin taustansa. Joissain jäsenvaltioissa on enemmän yksityistä toimintaa, yksityisiä palveluntarjoajia ja niin edelleen. Ja tietenkin täytyy myös sitten ymmärtää se, että jos järjestelmä on hallinnollisesti hyvin painava, niin sitten potilaiden oikeudet eivät toteudu. Ja tässähän tarvittaisiin sitten jo asiantuntija-apua, jotta oikeuksia voisi penätä. Ja loppujen lopuksi sitten myös tarkastelemme sitä, miten nämä ihan käytännön äh, toimet äh, toteutuvat ja tehdään. Eli mikä on ihan potilaiden arkea, kun he siellä järjestelmässä, järjestelmän viidakossa pyrkivät äh, pääsemään eteenpäin. Kiitos. Niin, nämä selitykset ovat oikein kiinnostavia tietenkin. Puhun aina kollegani Peterlen puolesta. Tässä Ymmärrän oikein hyvin, että tässä on todellisia huolenaiheita, jotka koskevat direktiivin siirtymistä kansalliseen lainsäädäntöön, sen valvontaa kaikissa jäsenvaltioissa, mutta tämän jälkeen tietenkin on mietittävä myös täytäntöönpanoa sen jälkeen, kun se on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön kollegani halusi tietää. Siinä tapauksessa, että potilaiden oikeuksia selvästi poljetaan tai jos on sellaisia tilanteita, joissa on selkeästi turhia jäsenvaltioiden luomia esteitä, niin voisiko tällaisessa tapauksessa käyttää rikkomusmenettelyitä tai sanktioita jäsenvaltioita vastaan? Tämä on tärkeää paitsi tekstin laadukkaan kansallisen lainsäädännön siirtämisen puolesta, vaan muutenkin täytäntöpanon osalta. Mehän tiedämme kyllä, miten tämä direktiivi on tehty. Meidän on ollut hyvin valppaita jatkossa. Kuinka aiotte seurata tätä ja mahdollisesti määrätä sanktioita, mikäli todella potilaiden oikeuksia poljetaan? Thank you very much. I don't know if I uh, have... Kiitoksia. En tiedä, onko tähän muita kysymyksiä. And then the floor to the commission. Sitten komissio. As I repeat, completeness check is done. Niin, nämä tarkastukset on tehty jo se jäsenvaltioiden täytävän osalta, joten nyt ollaan näissä kattavuustarkastuksissa tai completeness checkseissä ja sitten korjaukset tehdään, jos tarvitaan. Tämä direktiivi, kuten tiedämme, on hyvin monimutkainen johtuen siitä, että on 28 eri järjestelmää, pitää nyt olla reiluja, ja se valtioita kohtaan haluavat ymmärtää tapaa, jolla he lukevat asioita, eikä pitäisi unohtaa, että potilailla on myös oikeus viedä asiaa tuomioistuimen suoraan. Totta kai neuvotteluissa puhuttiin myös siitä, että pahimman tilanne on, että sitten asia viedään oikeuteen, direktiivihän rakentui tiettyihin oikeustapauksiin, mutta potilailla on oikeutensa ja on jäsenvaltiota, jossa on niitä ennen kuin direktiivi siirtyy osaksi lainsäädäntöä, niin menivät oikeuteen potilaat ja kysyvät, että miksi hallitukseni ei pani tätä direktiiviä täytäntöön. Ja sitten tuomioistuin antoi heille oikeutuksen, mutta edelleenkin toivomme, että nyt äh, katsotaan paljonko aikaa tarvitaan, paljonko tässä, onko tässä menee, Olemme siis eh, nyt neuvottelemassa, pyrimme ymmärtämään tilannetta, selittelemään ja olemme valmiit seuraavaan askeleeseen. Tarpeen. Thank you very much. We can go to the... Kiitoksia. Sitten voimme mennä seuraavaan kysymykseen. Kohta kahdeksan tietosuoja ja turvallisuus. Okay, so now we are speaking... No nyt kun puhutaan ähm, yksityisyyden suojasta, äh, potilaiden äh, <clears throat> tietosuojasta, niin me luonnollisesti panemme tietosuojadirektiivin aivan täysin. Ja samoin tulevassa asetuksessa se kattaa myös terveysalan nimijärjestelmä, johon viittasin. Siis sisämarkkinainformaatiojärjestelmä on käytössämme, sallii potilastietojen vaihtamisen kansallisten yhteyspisteiden välillä, jotta voidaan auttaa potilaita todella saamaan paras palvelun tarjoaja. Ja me jatkamme työtä tältäkin osin olemme valmistelemassa uutta IT-alustaa Verkkojen Eurooppa aloitteesta saamme rahoitusta. Toivottavasti <clears throat> se auttaa vielä tietojen vaihdossa esimerkiksi potilaspäiväkirjojen suhteen, joten saamme todella lisää IT-järjestelmän, joka parantaa potilaille tarjottavaa palvelua entisestään. Kiitos. Thank you very much. I think, uh... Kiitoksia. Edustaja Kadenbach, ehkä vai eikö? On, onko muita kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron tästä asiasta? Eipä ole. Joten sitten seuraava kysymys. Numero yhdeksän, tulevat toimet. Edu, komissiolle puheenvuoro. So we are speaking about the Puhumme tässä rajat ylittävän yhteistyön käytännöstä. Meidän olisi ensin määriteltävä, kuinka ymmärrämme rajat ylittävän yhteistyön. Sitä voidaan käydä kahden alueen välillä, jotka tekevät yhteistyötä. Esimerkiksi Pyreneet, Espanjan ja Ranskan välillä. Sitten Ardennit, Belgian ja Luxemburgin välillä – sitten meillä on yhteistyötä Saksan ja Puolan välillä. Yhteistyötä on myös hiljattain Kaleen ja Kentin välillä. Tämän tyyppisiä naapurialueiden yhteistyöhankkeita siis on. Toinen vaihtoehto olisi alueiden välinen yhteistyö. Esimerkiksi kaksi aluetta, jotka eivät ole maantieteellisesti toistensa naapureita – voivat allekirjoittaa yhteistyösopimuksen esimerkiksi Skotlanti ja Etelä-Espanja voisivat tällaista etäyhteistyötä tehdä ja sitten meillä tätä voidaan tietenkin kutsua myös transnationaalistiseksi yhteistyöksi e- esimerkiksi välimeri, jossa olisi mukana Alpit, Ranska, äh, Espanja tai muut, ja, ja sitten Alppien alue voisi olla yksi alue, joka tekee yhteistyötä, tai Tonavan alue olisi tällainen mahdollinen alue, ja terveys voisi olla sitten yhteistyön aihe. Me tuemme tällaista yhteistyötä ja tulemme ottamaan, pyrimme ottamaan oppia koetusta ja kartoitamme tilannetta myös rakennerahastojen osalta, Interregin ja muiden rahastojen osalta, joita käytetään tähän yhteistyön työhön. Uskomme, että se on mahdollista ainoastaan, mikäli paikallishallitukset antavat, ovat mukana ja kansallinen taso antaa sille ikään kuin siunauksensa. Usein on kaksi tekijää mukana ja molemmat tarvitaan, että yhteistyö toimii. Sitten meillä on asiantuntijapaneeli joka no, antaa lausunnon mahdollisilta, mahdollisista esteistä yhteistyölle. Tästä on viime vuonna annettu lausunto, kuinka määritellään merkittävimmät esteet tämän tyyppisessä yhteistyössä. Tämä on erittäin hyvä tapa helpottaa pääsyä ja säästää rahoja ja välttää ylimääräistä infrastruktuuria ja käyttää välineitä, joita meillä on tässä direktiivissä ja sitten voidaan olla myös innovoivia Thank you very much. I want to ask to, to the author, Ms. Kadenbach, uh, if she... Sitten edustaja Kadenbach, haluatteko vielä kommentoida? Ei. Selvä. And then we can go to the uh, question. Komissio oli erittäin selkeä tässä. Sitten seuraava kysymys, uh, huippuosaamisen keskukset komissio. As you, uh, member of parliament, you can. Kuten edustajat ovat äh, nähneet, niin näitä tämän komission jäsenen kirjeen siinä. Häntä pyydettiin kehittelemään tätä järjestelmää, jolla arvioidaan äh, näiden terveydenhoitojärjestelmien laatua. Olemme pyrkineet tähän yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Ja ensimmäinen osa-alue, joihin pystymme puuttumaan liittyi liittyy terveydenhoidon laatuun ja indikaattoreihin, saatiin terveydenhuoltojärjestelmien suoritumista tällä alueella. Saimme juuri raportin valmiiksi, se esiteltiin jäsenvaltioille vanhemmille virkamiehille täällä Brysselissä helmikuun alussa. Toivottavasti voimme julkaista sen vielä ensi kuussa, toivomme. Se oli mielenkiintoista, se osoitti myös, miten hankalaa on vertailla ja mitata näitä asioita, joita on hankalaa mitata. No, Siis totta kai tietoa on. Yritimme tehdä läheistä yhteistyötä OECDn kanssa. Ja brysseliläisten järjestöjen kanssa kutsumme myös asiantuntijamme ja paneelin, johon viittasin määrittelemään nämä kysymykset, jotka liittyvät terveydenhoitopalvelujen saatavuuteen, sillä toistan tämän hankala yhdistelmä usein ajatellaan jäsenvaltioiden menneisyyteen, historia- ja alkuperäisiä määritelmiä tälle kysymykselle. Uskon, että tämä sai erinomaisen vastaanoton. Paljon kommentteja julkisessa kuulemisessa myös tässä parlamentissa. Saimme keskusteltua tästä erässä kokouksessa ja lopuksi yritimme käyttää tällaisen arviointikehyksenä työllemme komission julkilausumaa, joka julkaistiin tai siis tiedonantoa, joka julkaistiin huhtikuussa 2014, niin viittasimme tähän tehokkaaseen terveydenhuoltopalvelujen saatavuuteen. Tarkistelimme siitä, sitä, miten voisimme saada hyvää näyttöä, jolla voitaisiin auttaa vastaamaan kysymyksiin. että Tämä on hyvin monimutkaista ja hankalaa. Thank you. Question from the members? No. Kiitoksia. Onko jäseniltä kysymyksiä? Ei ole. Sitten seuraava kohta, huippuosaamisen keskukset. Eh, kysymys on Pediciniltä. Yeah, this, this is the... No tämä on kyllä todella mielenkiintoinen kysymys. Puhuinhan tässä jo näistä eurooppalaisista verkostoista vastauksena eurooppalaiselle yhteistyölle ja huippuyksiköille. Nämä huippuyksiköt ovat olemassa tieteessä ja tutkimuksessa, mutta myös ihan klinikoilla ja tämä tunnetaan monista jäsenvaltioista. Ja meidän vastauksemme tämän direktiivin kautta on kutsua kaikki huippuyksiköt, siis kaikki parhaat toimijat Euroopassa Eh, kliinisellä alalla eh, kokoontumaan, verkostoitumaan. On tärkeää tehdä, olla paitsi erinomainen huippuyksikkö, myös tehdä yhteistyötä. Ja toivon, että tähän päästään, koska on tärkeää, että mitä paremmin tämä toimii, niin sitä paremmin, paitsi että esimerkiksi italialaisen huippuyksikön italialaiset potilaat pääsevät nauttimaan eh, hoidosta, mutta verkoston kautta myös muun maalaiset potilaat ja näin yksikkö voi myös sitten tätä tietotaitoa levittää muille, vaikkapa vähintäänkin kahdeksaan muuhun maahan. Eli tässä nähdään todellista eurooppalaista lisäarvoa. Italia, tärkeää pitää tässä juuri Italian kontekstiin. Italian hyvin aktiivinen Italian lain säädäntö erityissuositukset mukaan lukien Italian järjestelmäalueet ovat tärkeitä toimijoita ja tietenkin kantavat oman vastuunsa. Toivomme, että monet italialaiset keskukset osallistuvat, mutta Tämä tulee todella ylhäältä alaspäin ja myös alhaalta alaspäin, ylöspäin korjaa puhuja. Pedicini. Sitten kysymys edustaja Pediciniltä, niin onko siihen muilta kollegoilta kysymyksiä? Ei ole, joten voimme mennä seuraavaan kohtaan, kysymykset 12 ja 13, niistä voimme keskustella yhdessä. Annan puheenvuoron heti komissiolle. Ähm. Niin ensimmäinen kysymys liittyy potilaiden liikkumisen esteisiin ja täytäntöönpanoon. Olemme tästä jo keskustelleet ja oli jo selvänä, että tietoisuus on lisääntymässä. Oi, potilaiden oikeuksista ja kuluttajien oikeuksista on tiedettävä, jotta niitä voidaan käyttää. Tämä on ensimmäinen tärkeä tavoite työssämme. Sitten tämä toinen asia koskee sitä, että missä määrin toimissamme jäsenvaltioiden kanssa. Tässä, tässä täytäntöpano ja noudattamisen vaiheessa voimme saada tukea. No tähän on oikeastaan sama vastaus, jonka annoin aikaisemmassa kysymyksessä. Sitten tämä toinen kysymys, joka koskee näitä portinvartijan rakenteita. Direktiivin tekstissä ja neuvottelussa ja keskustelussa on sovittu, että se miten portti, portinvartijat toimivat eri valtiossa, niin ne säilyisivät näin. Jos tarvitaan lähetteitä erityissairaanhoitoa tai kallista sairaanhoitoa varten tietyssä maassa, alkuperämaassa, niin, niin tilanteen olisi säilyttävä ennallaan. Kriteerien ei tietenkään pitäisi olla erilaisia. Tämä muuten on aihe, jota haluaisimme tutkia. Jos jäsenvaltiot eivät sitten transpositio vaiheessa laajentaneet soveltamisalaa. Esimerkiksi yhdessä maassa yleislääkäri voi määritellä tarpeet erityisessä erikoissairaanhoitoon. Tilanteen ei pitäisi olla erilainen, mikäli ollaan menossa ulkomaalaisen terveydenhoitojärjestelmään sitä saamaan. Voi käydä niinkin, niin kuin aikaisemmin selitin, että että tämä ei toimi ihan niin kuin haluamme ja tietenkin ne seuraamme rikkomusmenettelyiden kanssa, mutta tähän mennessä olemme vielä neuvottelu- ja selvittelyvaiheessa jäsenvaltioiden kanssa. Thank you very much. The floor to Madame. Kiitoksia edustaja Schaldemose. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti sitä paikkansa, että keskustelimme jo paljon potilaiden valvetuneisuudesta, mutta minulla on ehkä yleisempi kysymys vielä sillä yksi asia on potilaiden tieto. Se on asia on, että tiedämme, että on tiettyjä jäsenvaltioita, tai siis on hankala saada tämä direktiivi täysin pantotäytäntöön. Ja on tiettyjä esteitä, että meillä on kysymys, onko mitään mallia näissä esteissä, eli jäsenvaltioiden, onko tämä kyse siitä, että heillä on veronmaksajamaksamaa maksamaa jos siis veronmaksajat maksavat tämän terveydenhuoltojärjestelmän, niin eivätkö he halua panna täytäntöön, onko tämä kyse itä-länsi suuntauksesta vai mikä tässä nyt on suuntaus, vai että on 28 eri jäsenvaltiota, jossa on eri toimintatapansa ja sen vuoksi ei ole mitään tällaista kuviota, vaan eri esteitä. Sitten vielä kysymys. Milloin uskotte, että saamme todellakin toimivan järjestelmän potilaiden oikeuksille – ulkomaille, onko se viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä, vai milloin uskotte, että näemme todellakin hyvin toimivan järjestelmän? Uh, Kiitos. En tiedä, onko muita kysymyksiä. Ei. Sitten komissiolle puheenvuoro. Uh, Viittaan jälleen Eurobarometritutkimukseen. 30 prosenttia haastatelluista potilaista olisi valmis äh, hakemaan hoitoa ulkomailta. Tämä on kuitenkin varsin äh, merkittävä luku. Emme tietenkään tiedä, haluaisivatko he lähteä hakemaan hoitoa muualta, koska eivät koe saavansa hoitoa kotoa, kotopuolesta vai näkevätkö tämä, tämä jonkinnäköisenä mahdollisuutena. Tietenkin tiedämme, että potilaat haluavat hoitoa mahdollisimman lähellä kotiaan. Joten tämä ilmaisu, että on valmis lähtemään halukas lähtemään ei, ei tietenkään tarkoita sitä, että tämä vaihtoehto valitaan ää, tilanteen tullessa eteen. Mutta jos lähtee ulkomaille, niin minkä mallin mukaisesti voiko saada palvelua omalla kielellä? Jos puhuu vaikkapa jotain suurta eurooppalaista kieltä, on todennäköisempää, että voi Äh, saada hoitoa muuallakin omalla kielellään. Toki tiedämme, että on keskuksia, jotka ovat äh, monikielisiä, erikoistuvat monikielisyyteen ja tarjoavat jo tämän kaltaista palvelua muunmaalaisillekin potilaille. Jotkut jäsenvaltiot ovat alkaneet pyytää koko sairashistorian kääntämistä saattaa olla yhden sivun, kahden sivun mittainen, mutta se saattaa olla 340 sivuinen tai sata sivuinen tai monta sataa sivuinen. Voitte vain kuvitella, kuinka paljon tällaisen käännättäminen maksaa. Eli haluaisimme myös näitä tällaisia käytänteitä tarkastella toki. Sitten on tämä uusi ilmiö, on tällaisia välittäjiä, jotka yrittävät auttaa ymmärtää paremmin, mitä tässä on taustalla. Pyydämme jäsenvaltiota tarkkailemaan myös näiden välittäjien toimintaa ja siitä kertomaan meille. Ongelma joissain tapauksissa on se, että myös kansalaiset, suuri yleisö sotkee tällaisen äh, äh, terveysmatkailun sitten tähän direktiiviin. Eli monet ehkä ovat kiinnostuneet terveysmatkailusta ja lisäpalveluista muualla. Mm, ja tässäkin tapauksessa kustannut, kustannukset voisivat olla äh, vähäiset, vaikkapa ihan kosmeettiset palvelut Usein äh, potilaat tarvitsevat äh, plastikkokirurgian palveluja ihan äh, terveydellisistä syistä, mutta voi olla niitäkin, jotka hakevat näitä palveluja vain kosmettisista syistä. Kysytte, että kauanko tähän menee. Se varmaan riippuu meistä kaikista komissiosta, jonka tulee toimia. Ja me teke, teemme parhaamme saadaksemme direktiivin toimimaan. Sitten on tietenkin kyse jäsenvaltioista – Äh, niiden täytäntöönpanosta omalla tavallaan, mutta kuitenkin puitteita kunnioittain. Ja sitten kyse on myös äh, terveyspalvelujen tarjoajista ja tietenkin potilaista. Kiitoksia. Thank you very much. We... Kiitoksia. Tähän voisimmekin päättää tämän täytäntöönpanoistunnon. Todella suuret kiitokset komissiolle erittäin hyödyllisistä tiedoista, joita saimme tänään. Nyt siirrymme toiseen kohtaan, taikka seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Sikaviruksen leviäminen. For the Commission. And then uh, uh, we have a motion for a resolution uh, and... Uh... Meillä on täys, lä, lä, luonnos ja aloitamme kuulemalla toista yhtä laatijoista, eli edustaja Schreier Pierkiä. Kiitos puheenjohtaja. Tsikaviruksen leviäminen on pysäytettävä ennen kuin se ryöstäytyy täysin käsistä. Ei saa tapahtua niin, että etelä Euroopassa virus pääsee leviämään. Sehän voi tarttua paitsi hyttysestä ihmiseen ja sitten vielä ihmisestä hyttyseen. Tätä monet eivät tiedä, mutta tämä olisi todellinen tragedia. Joten 10 miljoonaa, jotka Euroopan komission antanut tutkimusta varten on aivan häpeällinen summa. Tämä ei riitä. Muuten kestää aivan liian pitkään, että rokote saadaan aikaan ja että se saadaan käyttöön. Rokotus on ainut asia, joka tähän tulee puremaan. Nyt neuvotaan raskaana olevia olemaan matkustamasta trooppisille alueille, joilla virusta e- esiintyy. Meidän on toimittava tässäkin paremmin, eli meidän on aloitettava hyttysten leviämisen monitorointi, ettei se pääse leviämään Euroopassa – kun puhutaan sikamaista tulevasta tuonnista, on huolehdittava siitä, että tuotteiden mukana tauti ei pääse leviämään tänne, samoin ettei se pääse matkustajien mukana leviämään. Eli täytyy puhdistaa muun muassa lentokoneiden matkustamot ja niin edelleen on puhuttu tästä pienipäisyydestä, mikrokefaliasta. Tämä on todellinen draama perheille ja tietenkin lapselle itselleen. Eli on autettava naisia näillä tsikaviruksesta kärsivillä alueilla ja Tämä draama on todella nyt pysäytettävä. Tätä varten tarvitaan varoja ja nyt viittaankin siihen, että suullinen kysymyksemme sikaviruksesta saa tuen kaikilta poliittisilta ryhmiltä Euroopan parlamentissa. Se vahvistaa tätä viestiämme. Siksipä vetoankin kollegoihin, että keskitymme tähän viestiimme, emmekä lähde rönsyilemään. Tämä aihe on äärimmäisen tärkeä myös Eh, niille viidelle miljoonalle naiselle, jotka synnyttävät eh, lapsen Euroopassa joka vuosi. Me toimimme heidän puolestaan ja tulevien syntymättömien lasten puolesta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Groth. Kiitos puheenjohtaja. Mm, päätöslausumaesityksemme on hyvä pohja, tarjoaa hyvän pohjan eh, keskustelulle aiheesta. Mehän olemme todenneet, että tätä asiaa ei voi käsitellä äh, vain pikakäsittelyssä täysistunnossa tunteisiin perustuen, ei vaan äh, sitä on puhuttava todella nyt syvää luottavasti. Puhuisin tutkimuksesta ja kehityksestä. Nämä tarjoavat meille mahdollisuuksia muun muassa Horisontti 2020 ja tutkimuksen seitsemännen puitoohjelman kautta kautta käyttää eri mahdollisuuksia tosiaan Zika-viruksen tutkimukseksi. Ehkä voitte vielä tähän puuttua. Anni Schreier kollega tässä jo totesi, että meidän on estettävä viruksen leviäminen ja tämän lisäksi meidän on ymmärrettävä, miten se todella tarttuu, miten se välittyy kantajasta toiseen. Yksityiskohdathan eivät ole vielä täysin selvillä, koska niitä ei ole tutkittu ja sitten jäsenvaltiot, miten jäsenvaltioiden välillä saadaan parempaa yhteistyötä, kun maailma on globaali, niin on kiinnostavaa nähdä, miten tämä virus on itse asiassa kehittynyt viime vuosina ja matkustanut ympäri maailman siellä päivän tasaajan korkeudella suunnilleen, ja nyt sitä on torjuttava. Mielestäni meillä on tässä hyvä päätöslauselman esitys, jota voimme puolustaa myös äh, suurelle yleisölle ja julkisuudessa. Ja toivon, että saamme tämän viruksen pysäytettyä. Se aiheuttaa todella äh, vauvojen järkyttäviä epämuodostumia. Ja asian on puututtava, mistä nämä epämuodostuvat itse asiassa todella johtuvat. Kiitos. Thank you very much for these Kiitoksia. Tästä sitten Aldesta edustaja Faria. <clears throat> Eh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä on asia, jota seuraamme tarkkaan, tämä Zika-viruksen leviäminen. Kollega Mattias Grottehan kuvailikin jo tilannetta Tämähän on melkein niin kuin maailman ympäri 80 päivässä. Tilanne on hyvin vakava kuitenkin. Kevät ja kesähän lähestyvät. Ja jos ei nyt olla varovaisia, niin tämä saattaa helposti tulla Eurooppaankin. Uutiset ovat, ovat yhä hälyttävämpiä. Tapausten määrä on räjähtämässä käsiin pelkästään Brasiliassa mutta myös Venezuelassa ja Kolumbiassa on ollut tapauksia. Virushan siis tarttuu sillä tavalla, ei ainoastaan hyttysen, hyttysen välityksellä, vaan myös veren tai seksin välityksellä. Ja meillä oli täällä vh edustaja käymässä muun muassa ja ECDCn edustajat puhumassa. Se osoittaa, miten tärkeää tämä kysymys on kaikille ja nyt aika on tullut toimia ja pidän hyvänä tätä yhteistyötä yhteisesittelijöiden parissa, sillä olemme päässeet konsensukseen tämän asiakirjan ympäriltä. Ja tarkoituksena on siis hälyttää toimielimet ongelman laajuudesta ja ehdottaa tai siis kannustaa niitä ehdottamaan toimenpiteitä, joilla voitaisiin torjua tätä virusta ja suojella eurooppalaisia. Kuten jo sanoin aamupäivällä, niin äh, uskon, että Ebola opetti meille monia asioita, ja se osoittaa selvästi, että meidän tulee toimia paljon nopeammin ja tehokkaammin kuin tuolloin, kun tapauksia oli paljon, kun oli tämä globaali uhka. Ja uskon, että olemme oikealla tiellä. Toivotaan, että piakkoin Euroopan komissio antaa vastauksia, jolla voidaan kiinnittää huomiota aiheeseen, sillä tämä virus pitää saada kokonaan katoamaan ja myös nämä hyttyset. Kiitos. Mr. Pieka. Sitten esijärjestäjä Pieka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. Godna poparcia. Sądzę, że czas zakończyć. Kiitos. Nyt on kyllä korkea aika ryhtyä pikaisiin toimiin, vaikka ne nyt jo itse asiassa myöhässä tulevatkin, koska epidemia on jo tosiasia, niin kuin se oli Ebolankin kohdalla. Luonnollisesti pitää myös ottaa huomioon toimien suhteellisuus. Ebola aikoinaan oli huomattavasti suurempi vaara. Kuitenkin tärkeää on nyt komission aktivoitua, lähteä liikkeelle, sillä ei voi olla niin, että joka kerta täytyy kehittää aivan uusia menettelyjä, menettelytapoja. Luonnossa on monia ihmisiin kohdistuvia vaaroja. Ei se ehkä olisi ollenkaan huono ehdotus pohtia, pohtia ennalta toimintatapoja siinä tapauksessa, että tällaista tapahtuu, kun ajatellaan vaikkapa epidemioiden dynamiikkaa Ja todella täytyy pohtia eh, sitä, miten nämä epidemiat saadaan kuriin. Tämä on tärkeää Euroopan kansalaisten terveyden nimissä. Komission on todella ryhdyttävä toimin myös antamalla rahoitustukea. Sekin olisi todella tarpeen ja mm, näin varmasti saisimme myös sitten eh, tietoisuutta lisättyä ja myös omaa tietotasoamme parannettua, jos me toimimme johdonmukaisesti. Zika-virus tapauksissa niin ei tämä liene eurooppalaisille suuri vaara. Onhan tässä tietenkin tiettyjä epäilyksiä ja, ja potilaat tietävät tilanteesta, tietävät miten tulee toimia, mihin menettelyihin tulee turvautua alueella. Ja mihin ennaltaehkäiseviin toimiin tulee ryhtyä. Tämä kaikki on luonnollisesti hyvin tärkeää, joten ECR tukee tätä luonnosta. Kiitos. Pane předsedo, také mě dovolte se připojit k... haluaisin yhtyä kollegoihin, varjoesittelijöihin, jotka ovat laatineet tämän tekstin. Haluaisin kiittää heitä hyvästä yhteistyöstä. Uskon, että yhdessä saimme aikaan päätöslauselman, joka kattaa kaikki tärkeät kohdat. on aivan selvää, että uusia näkökohtia tulee esille liittyen mikrokefalian levinäisyyteen lasten kohdalla. Ehkä kaikkia tapa, tapauksia ei ole täysin vielä perusteltu. Ehkä tilanne on erilainen Etelä-Afrikassa. Virus on voinut muuttua. Myös reitit viimeisten vuosikymmenen aikana meidän olisi huomioitava kaikki tutkimukset ja tieteelliset asiantuntijalausunnot. Tosissaan voi olla, että mikrokefalia ei liity ainoastaan sikavirukseen, vaan myös kas- kasvimyrkkyjen käyttöön. Tätäkin on katsottava, jos joitakin epäilyksiä siirrytään syrjään, niin ehkä ne siirretään vain pois silmistä. Tämä on epidemia, joka hitaasti leviää, mutta haluaisin korostaa sitä, mistä puhuttiin jo aamulla täällä. Meillähän on tämä ECDC-virasto, joka aivan alku metreiltä ennen kuin virus levisi Euroopan asti ryhtyi useisiin toimiin jakakseen tietoa ja suunnitellakseen toimintaa varmistaa hätätilanteen varalta ja varmistaakseni, että Euroopan kansalaiset ovat tietoisia riskeistä. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on, että meillä on tällainen virasto ja eurooppalaisia asiantuntijoita, jotka nopeasti pystyvät vastaamaan tämän tyyppisiin kriiseihin. Henkilökohtaisesti haluaisin kiittää yhteistyöstä kollegoittani. Toivon, että, täys, että päätöslauselma hyväksytään pyrimme varmistamaan, että mukana ovat kaikki tärkeät asiat. Tämä on kuitenkin vasta ensimmäinen askel ja muita toimia tarvitaan vielä, paitsi komission taholta myös ECDCltä ja toivomme, että saamme tietoa näistä aikanaan. Tiedämme, että virus leviää alueella, jonne monet eurooppalaiset matkustavat tulevina kuukausina. Olympialaisetkin lähestyvät ja toivon, että pystymme ottamaan selkeästi kantaa tuolle alueelle matkustamiseen liittyvistä riskeistä ja, ja valmistautumisesta, jotta voitaisiin välttää laajempi leviäminen. Kiitän vielä esittelijöitä ja muita kollegoita. Odotan illalla yhteistyötä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia sitten edustaja Häysling. Ja, ich on Minäkin korostan sitä, mikä täällä on sanottu. On tärkeää, että meillä on tässä asiassa yhteinen laaja pohja, että löydämme vastauksia tähän tautiin liittyen. Nyt nimittäin on noussut esiin yhä useampia kysymyksiä kuin mitä oikeastaan vastauksia. Syitä tulee tarkastella hyvin, hyvin kattavasti. Eihän Zika-virus yhdessä yössä syntynyt, se on kehittynyt. Ja miksi virus nyt yhtäkkiä kehitti tällaisen dynamiikan? Sen suhteen tarvitaan kyllä vielä lisätietoa ja nopea leviäminen osoittaa, että ei tämä suinkaan ole mikään etelän ongelma, vaan kyllä tämä myös varmasti Eurooppaan on vielä tiensä löytämässä, joten älkäämme ajatelko, että tämä on joku eteläisten maiden ongelma. Kyllä tämä on todella globaali ongelma. Tiedämme, että mikrokefaliatapauksia vahvistettuja on vasta 16 tapausta, siis joista voidaan vahvistaa tämä yhteys. Eli epäselviä kysymyksiä on koko joukko. On myös epäilys, niin kuin täällä todettiin, että nämä tapaukset voisivatkin olla yhteydessä torjunta-aineen käyttöön, mutta nyt meidän täytyy auttaa ihmisiä siellä paikan päällä. Miten voidaan ryhtyä ryhtyä toimiin. Ne voivat olla aika yksinkertaisiakin. Esimerkiksi hyttysverkkojen jakaminen näillä alueilla, esimerkiksi Brasiliassa, ei ole kertakaikkiaan hyttysverkkoja saatavilla, ja niin, että ihmiset voisivat ihan henkilökohtaisesti suojella itse itseään. Samoin täytyy tehdä selväksi, ja viime aikoina tämä on tullut, kun on puhuttu, nyt on päästävä eroon moskitoista, on päästävä eroon hyttysistä. Ei se onnistu, ei se toimi. Emme nyt yhtäkkiä hyttysiä saa maailmasta poistettua, että kuolisivat sukupuuttoon. Niiden kanssa on osattava elää, haluaapa tai ei. Täytyy ryhtyä toimiin sairauden levisen estämiseksi esimerkiksi tietyillä alueilla hygieniatoimet jotka johtavat hyttysten leviämisen rajoittamiseen. Ei tässä nyt tarvita mitään järkyttäviä ympäristömyrkkyjä tai torjunta-aineita kanunassa. Ei, vaan aika yksinkertaisinkin keinoin voidaan kyllä aloittaa lähteä liikkeelle ja Euroopassa on valmistauduttava. Eteläisessä Euroopassahan tilanne voisi ryöstäytyä aivan vastaavalla tavalla kuin nyt on tapahtunut muualla. Ihmisiä on valistettava ähm, ja ihmisten on tiedettävä, mistä on kyse ja miten he voivat suojautua. Kiitos. Thank you very much, Mr. Pedicini. Kiitoksia sitten edustaja Pedicini. Kiitoksia puheenjohtaja kollegat. Hänevän puhutaan sikaviruksen sopivasta rokotteesta. Siitä puhuttiin myös täällä aikaisemmin. Yleensä rokotuksen kehitteleminen kestää vuosia. Tsikaviruksessa kuitenkin puhutaan vain 18 kuukaudesta. Tämä olisi hyvä uutinen, mutta 18 kuukautta on kuitenkin pitkä aika, kun tarvittaisiin nopea, tehokas ratkaisu viruksen etenemisen pysäyttämiseksi. Vähän aikaa sitten on myönnetty lisää resursseja tsikaviruksen tutkimukseen. Niitä käytetään lähinnä rokotuksen kehittämiseen. 8. helmikuuta lääkevirasto nimitti eli asiantuntijaryhmän, joka keskittyy tähän asiaan. Minulla on muutamia kysymyksiä. Mitä vaikutuksia voi olla sillä, että meillä on erityyppisiä tsikaviruksia, kun ajatellaan, että pyrittäisiin laatimaan yleismaailmallinen yleisrokotus? Onko mahdollista, että että virus siirtyy myös hyttyseen äidiltä munalle. Tässä tapauksessa rokotus ei poistaisi virusta, vaan antaisimme vain rahoja lääketehtaille, eikä viruksen leviämistä voitaisiin estää. On arvioitu myös mahdollisuutta kehittää vaihtoehtoisia strategioisia tällaisia steriilejä hyttysiä, niin että laboratorioissa kehitettiin kehitettäisiin suuria määriä steriilejä, uroshyttysiä ja sitten näistä tulisi steriilejä hyttysiä jatkopolvissa. Meillä on vääriä diagnooseja myös, jotka ovat sitten paljastuneet dengue kuumeksi tai muiksi viruksiksi. Tarvitaan lisätutkimusta koskien sikavirruksen yhteyttä mikrokefaliaan ja tähän piriproxifeelle myrkkyyn, joka saa olla, saattaa myös olla syypänä mikrokefaliaan. Meillä on pohdittava myös näitä muita muotoja kuten veren kautta siirtyminen tai sukupuoliyhteyden kautta tapahtunut tartunta. Haluamme lisää tutkimusta myös äh, viruksen käsittelyyn ja kunnon tieteellistä tutkimusta vaihtoehtoista hoidosta Tämän ei pitäisi olla jälleen yksi, yksi tapa rikastuttaa lääketeollisuutta rokotteiden kehittelemisellä. Oui, monsieur le président, Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat. Ensinnäkin muistuttaisin kaikille näistä 2013 vuoden toimista, jotka haluttiin hyväksyä Euroopan parlamentti yhdistyssä komission kanssa ja neuvoston kanssa – päätimme toimista, jotka liittyvät räätyltävistä terveysuhista. Olin tässä esittelijänä tässä päätöksessä ja kyse oli asiakirjasta ja tekstistä, joka siis hyväksyttiin sen jälkeen, mitä oltiin todettu tämän pandemian influenssan seurauksena. Tämä nähtiin Euroopan luella, että nämä toimenpiteet se, sellaisena kuin ne hyväksyttiin, puhun tässä muassa komission toimista, toimivat hyvin, mitä tulee Ebolaan, ja uskon, että nyt ovat myös hyvin Tsikan parissa, ja haluaisin käyttää keskustelua esittääkseni teille komissiolle kysymyksiä. Tiedättekö, milloin WHO julkaisee lausuntonsa, joka liittyy Tsikaan ja fetuksen eli sikiön epämuodostumien välillä. Ja sitten tämä 10 euron tuki, halusitte ottaa sen käyttöön helmikuun alusta lähtien tänä vuonna, niin tämä tuki, onko se riittävä, jos tämä virus aiheuttaa hermostosairauksia ja muita sairauksia kolmanneksi, milloin nämä viruksen, virustestit ovat saatavilla neljänneksi, ei ole rokotetta eikä hoitoa, kuten on sanottu, mitä edistystä on tutkimuksessa tapahtunut, kun otetaan rokote milloin odotettavissa on näiden suurten klinikoiden aloittaminen. Viimeinen kysymys. 15. helmikuuta ilmoititte siitä, että olisi mahdollista lähettää henkilöstöä tapauksissa EU-ssa ja ulkomailla. Voisitteko kertoa lisää näistä toimenpiteistä, tästä uudesta järjestelmästä ja milloin se on operatiivinen? Monsieur Marie. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuossa. Niin edustaja Omar G. Niin pari yksinkertaista huomiota. Usein keskustelussa ja lehdistössä olen kuullut, että Zika virus ei kosketa Eurooppaa. No se pitää paikkansa maantieteellisesti. Euroopan maan osa ei vielä ole viruksen alla, mutta sen sijaan virus kyllä koskee Ranskan Antilleilla, Guyanassa, Guadalupussa, Martinikilla ja San Martinilla asuvia Euroopan kansalaisia siellä sikavirusta no, on havaittu. Toinen huomio. Vuonna 2005 ja 2006 välillä Reunion saarella oli chikunguja epidemia, joka iski väestöstä 40 prosenttiin. Epidemia oli siis todella merkittävä, massiivinen. Viiden vuoden aikana sitä ei ole enää havaittu Reunion, Reunionin saarella ollenkaan. Ei yhtään tapausta ole ollut viiteen vuoteen. Toisin sanoen, Ranskan terveydenhuoltoviranomaisten ja Reunion saaren viranomaisten kesken olemme ottaneet käyttöön tiettyjä hyviä käytäntöjä ja ryhtyneet tiettyihin toimiin näiden nousevien tautien osalta. Ja näiden toimien ansiosta olemme pystyneet juurimaan chikungunjan kokonaan. Siksi haluaisinkin kehottaa, että komissio ottaisi tukea näistä nykyään olemassa olevista verkostoista. Niitä on Ranskassa mantereen puolella ja tuolla merten takana. Sieltä löytyy kyllä asiantuntemusta, josta voisi olla hyötyä kaikille eurooppalaisille niin, että päästään eroon tästä sikaviruksesta. Thank you very much. And now Miss Gooding. Seuraavana edustaja Gooding. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ryhmämme kuuli tästä välisomaisuudesta jokainen tapaus pitää ottaa vakavasti, sillä ihmisvirrat ja tavaravirrat ovat sellaiset, että ne edistävät viruksen leviämistä. Myös nämä tapaimmat virukset, Zika-tapaus, herättää kuitenkin useita kysymyksiä. Ensinnäkin WHO keskittyy mikrokefaliaan, joka on tamaattinen oire, mutta sen kausaalinen yhteys sikaan ei ole vielä todistettu. Päätöslauseman luvut osoittavat tämän myös vain sellaista lasta 400 on Zika-viruksen kantaja näissä mikrokefaliatapauksissa. Lisäksi tämä CDC, ECDCn asiakirja on varovaisempi. Siinä keskitytään enemmänkin Guillain-Barré-syndrooman oireisiin kuin mikrokefaliaan. Lisäksi on kaksi asiaa, jotka ovat hämmästyttäviä. Kolumbia on, siellä on toiseksi eniten sikavirusta, mutta siellä ei yhtään mikrokefaliaa. Mitä tulee Yhdysvaltoihin, siellä 25 000 mikrokefaliatapausta vuosittain, useita vuosia ollut näin. Ja Zika ei ole ollut kuitenkaan koko tämän aikana. Nämä kaksi rinnakkaisilmiötä, niiden pitäisi huolestuttaa meitä. Ja tämä pitäisi olla yksi tutkimusprioriteetti Tämän lisäksi mikrokefalia tapaukset ovat nyt keskittyneet maantieteellisesti, joka levittää idea siitä, että mikrokefalia olisi yhteydessä torjunta-aineiden käyttöön. Eli haluaisin kiittää Brasilian viranomaisia, jotka ovat kieltäneet periproksifenin käytön varovaisuusperiaatteen mukaisesti saman periaatteen mukaan kollegoiden kanssa jätän tarkistuksen, jossa pyydetään komissiota uudelleen tarkastelemaan tämän aineen käytön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 meidän olisi jälleen kerran tehtävä kaikkemme, jotta voimme estää tämän viruksen leviäminen. Ei pidä unohtaa sitä, että Brasilia on yksi kaikkein uhatuimmista maista. Ja siellä järjestetään kesällä olympialaiset. Paikalle matkustavat siis valtavat ihmismäärät. On siis varsin selvää, että meillä on tässä merkittävä viruksen tarttumisriski. On katsottava tilannetta Yhdysvalloissa on tartuntojen osalta. Siellä on sanottu, että urheilijoiden on itse tehtävä päätös siitä, onko riski niin korkea, etteivät he osallistu olympialaisiin Ruotsiin. Minun mielestäni tämä on kyllä aikamoinen vaara ja virus voi siitä lähteä leviämään. Minusta meidän on toimittava nopeasti, on tehtävä kaikemme, jotta voimme tätä tautia torjua. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt voimme kuulla komissiota. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. just like to make a few points. Kiitos puheenjohtaja Jokunen sananen liittyen päätöslauselmaan esityksen. Ensinnäkin kansainväliset puitteet, mitä tulee rajat ylittäviin terveysuhkiin, niin näitä hallinnoidaan kansainvälisten sopimusten pohjalta ja niitä hallinnoi kansainvälinen terveysjärjestö ja näin myös Zika-viruksen kohdalla on julistettu äh, kansainvälinen äh, kansanterveysuhka, joka sitten käynnistää tietyt äh, menettelyt epidemian torjumiseksi. Euroopan tasolla meillä on vuodesta 2013 ollut parlamentin ja neuvoston päätös, joka liittyy rajat ylittäviin terveysuhkiin. Ja sen pohjalta Euroopan unionin tasolla käsitellään näitä terveysuhkia. Tämäkin mekanismi sikaviruksen vuoksi nyt käynnistettiin, eli terveysturvallisuuskomitea on kutsuttu koolle jo usean otteeseen kokoontunut keskustelemaan tästä. Samoin ECDC on pyydetty tarjoamaan riskianalyysi, joka tulee komission ja jäsenvaltioiden käyttöön. Tämä riskianalyysi tarjoaa neuvoa kansalaisille, terveysalan ammattilaisille. Sen kautta valvotaan sikaviruksen leviämistä, puututaan niihin toimiin, joihin tulee ryhtyä. Samoin tarkastellaan neurologisia oireyhtymiä, jotka siihen saattavat liittyä ja tarkastellaan myös liikennevälineiden desinfiointia. Kaikki nämä toimet katetaan riskiarviossa, josta keskustellaan terveysturvallisuuskomiteassa jäsenvaltioiden kanssa. Itse asiassa olemme käyneet syvän luotaavan keskustelun jo ECDCn tekstiluonnoksesta ja seuraava kokouksemme on huomenna. Tuolloin asiakirja saatetaan valmiiksi ja julkaistaan. Euroopan unionissa erityisesti matkustusmääräykset tai neuvot, joita komissio antaa kaikilla kielillä, ovat yksi väline. Tämäkin on tulossa. Ja olemme lisäksi aktivoineet, käynnistäneet verkoston, joka meillä on yhteisen tutkimuskeskuksen puitteissa. Kyse on synnynnäisistä Mm, sairauksista, synnynnäisistä epämuodostumista, joita nyt sitten on katsottu liittyvän sikavirukseen muun muassa. Ja olemme ryhtyneet toimiin Euroopan lainsäädännönkin suhteen, mitä tulee verituotteisiin, elimiin sekä kudoksiin ja niiden lahjoituksiin ja siirtoihin niiden ihmisten kohdalta, jotka ovat juuri saapuneet tuolta riskialueelta. Sitten äh, tässä päätösasumaesityksessä viitataan äh, äh, kysymyksiin jäsenvaltioille. ECDC on valmistelemassa kysymyskaavaketta jäsenvaltioille. Tietääkseni Euroopan unionin tasolla on 72 laboratoriota, jotka voivat testata Zika-viruksen näitä laboratorioita 23 jäsenvaltiossa. Ja nyt täytyy katsoa, miten sitten ne jäsenvaltiot, joilla tätä laboratoriokapasiteettia ei ole, saavat virallista apua muilta jäsenvaltioilta. Samoin mm, on viitattu rokotuksen kehittämiseen. Lääkeainevirasto 8. helmikuuta perusti työryhmän, joka tarjoaa tieteellistä neuvoa sekä sääntelyyn liittyvää neuvoa zika virusrokotteen suhteen. Sitten tuo vektorivälittäjä kysymys. Meillä on ollut tämä kysymys esillä myös muun muassa Chikinkunja kysymyksessä ja muissa. Välittäjän kautta muuttuvissa sairauksissa ja epidemioissa ja monissa jäsenvaltioissa, muun muassa Kreikassa, erityisesti Italiassa, Ranskassa, niin siis Ranskassa kuin merentakaisillakin alueilla, mutta myös Espanjassa ja Portugalissa, kaikissa näissä maissa on mm, valvottu taudin äh, siirtymistä välittäjän välityksellä, vektorin välityksellä. Ja tässä yhteydessä voi myös mainita, että ECDC, jonka virkaa tekevä johtaja on myös paikalla, jos hän haluaa käyttää puheenvuoron, niin ECDCkin on perustanut äh, verkoston äh, ja ohjelman, joka liittyy ähm, välittäjän kautta välittyvien sairauksien leviämiseen. Näihin vektoreihin puututaan siis. Ja lopuksi sitten vielä kansalaisten suojelu äh, hyttys, hyttysen puremilta. Euroopan unionihan on suuri lahjoittaja, äh, antaa, äh, kaiken, antaa varoja kansainväliselle verkostolle, joka on itse asiassa toimittanut jo satoja tuhansia hyttysverkkoja, jotta ihmisiä saadaan suojeltua hyttysen puremilta. Sitten mm, asiantuntijat Euroopan alueella. Vielä mekanismia ei ole käynnistetty Euroopan unionissa, varoja ei ole pyydetty, mutta meillä on siis olemassa henkilöstöä, joka voidaan saattaa liikkeelle, jos tarve vaatii. Viimeinen seikkani on se, että kyse on toistuvasta tilanteesta. Tilanne kehittyy tällä hetkellä, mutta komissio on olemassa olevan lainsäädännön puitteissa, olemassa olevien ohjelmien puitteissa todella käynnistänyt vankat toimet tämän kriisin torjumiseksi. Kiitos. Sure, but, uh, now before... Suuret kiitokset ennen kuin annan puheenvuoron WHO ja ECDCn e edustajille, niin saattaa olla vielä Rivasilta lisäkysymys. Olkaa hyvä. Oui, merci pour... Kiitoksia näistä vastauksista. Pari asiaa on jäänyt vähän syrjään. Sika on todellinen kansanterveysuhka kansainvälisesti jos meillä on Etelä-Euroopassa, Espanjassa, Italiassa, Ranskassa Virosta, niin kyllähän se eteemme tulee. Täällä on muutama asia. Sanoitte, että mitään rokotetta ei ole. Olen kuitenkin kuullut, että Intiassa on barabiotech laboratorio joka on kehittänyt jo kaksi rokotetta, jotka testataan tehokkuuden puolesta pian laboratoriossa. Mikä tilanne on näiden intialaisten laboratorioiden kanssa? Sitten toiseksi sanotte, että Euroopan komissio on antanut käyttöön 10 miljoonaa euroa, mutta käsittääkseni täällä sanottiin, että on esitetty pyyntöjä. Ja tutkijat muun muassa pyysivät, esittivät pyyntöjä koskien tätä piriproxfeliä ja sen vaikutuksia mikrokefalian sitten on myös tällainen titri, sefuloskokilos, rokote, jota olisi annettu brasilialaisille naisille suuressa määrin. Olisi aika kiinnostavaa tutkia tätä niin, että voitaisiin nämä parametrit sulkea pois. Probabilité pour que ça soit dû au virus. On erittäin luultavaa, että nämä eh, mikrokefaliat liittyvät sikavirukseen. Mutta vielä, vielä viimeinen asia näistä suosituksista. Kukaan ei sano, mitä varoja annetaan raskaana olevien naisten seurantaan. On tietenkin helppoa sanoa, että älkää menkää näihin maihin, mutta tuossa, noissa maissa on paljon raskaana olevia naisia. Miten heitä seurataan? Mitä sitten aborttikysymys? Brasiliassahan se on kielletty. Mentä siis huomata, että näillä naisilla on mikrokefalia, sikiöitä, meidän pitäisi tehdä työtä niin, että tällaisessa tapauksessa voisi abortteja sitten tehdä. Minkälaisia kehityskulkuja sitten on ehkäisykysymyksessä ja vammaiskeskuksessa? Tällähän on vaikutuksia mentaalisiin kykyihin. Tässä tulee vammaisia, vaikkei välttämättä mikrokefalioita. Haluaisin vastauksen kaikkiin näihin asioihin suosituksiin, kun ajatellaan ihmisiä, jotka elävät siellä paikalla, eikä ainoastaan koske raskaana olevia naisia. Dear colleagues, we want not to start another, uh, another... No niin, emme enää aloita uutta kysymyskierrosta. Annoin teille lyhyen mahdollisuus. Hyvin lyhyt. Kiitos puheenjohtaja lyhyesti. En nyt uh, lainata kysymystä. Me no ei nyt puhuta kaikista kysymystä, kysymyksistä vielä mutta tämä torjuntainen kysymys on, asia, joka pitää sisällyttää päätöslausumaesitykseen. Tämän puolesta olen puhunut ja olen saanut sen sisällytettyä osittain, mutta on totta, että Brasiliassa on tapauksia, joissa on osoitettu, että mikrokefalia, no siis vaikuttaa siltä, että mikrokefalia voisi johtua tästä torjuntaista. Rio Grande on kieltänyt tämän torjuntaineen käytön juomavedessä, sillä ilmeisesti juomaveden välityksellä sitten nämä naiset, raskaammat naiset ovat juoneet sitä siis, ja sitä kautta tämä ongelma on syntynyt. Joten haluaisin, että komissio puhuisi hieman tästä. Kiitos. Thank you. And now another time the European Commission. Hyvä. Sitten vielä komissio, sen jälkeen WHO ja ECDC. Thank you very much for these questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Kun ajatellaan että rokotteita, on annettu, annettu lapsille ja sitten näitä syntymätapahtumia. Meillä ei ole mitään raportteja, jotka yhdistäisivät nämä rokotukset näihin tapauksiin. Jos tästä on tietoa, niin tietenkin tutkimme asian Euroopan lääkeviraston kanssa. Sama pätee tähän intialaiseen rokotteeseen, jos tietoa on koskien rokotteita tai mahdollisia hoitoja, niin me me tietenkin olemme kiinnostuneita näistä asioista, voimme niitä seurata. Sitten tästä spekuloinnista koskien tätä myrkkyä, joka on linkitetty mikrokefalian komissiolle, ja mitä näyttöä, joka tukisi näitä näkemyksiä, jotka ilmeisesti näissä artikkeleissa, jonka mukaan nämä myrkyt aiheuttaisivat epämuodostumis- ja sykiöön. Meillä ei ole mitään tieteellistä pohjaa tälle. oletukselle, että olisi näiden kasvimyrkkyjen ja, ja, ja syntymävaikutuksen välillä linkki. Sitten tutkimukseen suunnitut varat mainitsin 10 miljoonaa, mainitsin myös, että meillä on kesken olevia hankkeita ja projekteja, jotka ovat käynnissä, joiden kautta varmaankin voitaisiin 65 miljoonaa euroa kohdistaa eri alueille Malesiassa dengekuumen käsittelyyn ja, ja seurantavälineiden ja strategioiden kehittämiseen ja tutkimukseen. Tämä 10 miljoonaa on lisäksi. Meillä on 65 miljoonaa suurin piirtein suunnattu tutki, muuhun asiaa koskevaan tutkimukseen, niin tämän lisäksi tuli 10 miljoonaa. Sitten Rivasin huoli Etelä-Amerikan raskaan olevien naisten seurantaan, no tämä tietenkin kuuluu näille maille, ja WHOlle, WHO on antanut suuntaviivoja ja neuvoja aiheesta. Ne ovat pitkälti samalla linjalla kuin meidän neuvomme komiteassa. Tämä on tietenkin Etelä-Amerikan maiden vastuulla, kuinka he ottavat ohjat onkeensa ja toteuttavat niitä. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Roberto Lini. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin vain ottaa esille muutaman kommentin liittyen siihen, mitä edustajat ovat manneet suhteessa WHO, erityisesti milloin ja miten tämä yhteys sikaviruksen ja mikrokefalin välille luodaan tämä yhteys siis. Äh, tätä tutkitaan tätä yhteyttä. Haluan aloittaa tämän lyhyen esitykseni lausella, jonka on esittänyt Bruce Olwick joka vastaa globaalilla tasolla Zikan epidemian valvonnasta. Hän sanoi, että Zika on syyllinen, paitsi jos se osoitetaan syyttömäksi. Mielestäni tämä on tärkeä lausunto, sillä meillä on näyttöä, jotka tuovat tämä kaksi tapahtumaa yhteen. Ensinnäkin tämä on toinen kerta kuin mikrokefaliepidemia tapahtui yhteydessä Zika-viruksen. Ensimmäinen oli Ranskan Polynesiassa 2014. Silloin oli 18 tapausta, jos muistan oikein. Ja sitten pitää muistaa, että on 5220 tapausta, jotka, siis tapausta, jotka on liitetty sikavirukseen suhteessa. Yleensä normaalisti on 163 tapausta, vaikka tämä yhteys voi olla vaikea luoda tämä linkki, niin nämä luvut ovat hyvin suuntaantavia ja niitä tarkistetaan myös se tekevät eri tutkijat. Tämän lisäksi on ollut, tämä virus on saatu eristettyä Sloveniassa muun muassa ja kolmessa muussa tapauksessa. Ja paljon näyttöä on sitten on tapauksia, tai tapauksia ei ole vielä muissa maissa, mutta se johtuu siitä, että mikrokefalia tunnistetaan melko myöhään raskaudessa ultraäänessä tai sitten syntymässä, jos ultraääntä ei tehdä. Ja epidemiat maista, kuten Kolumbia, alkoivat 2015 loppuvuonna, joten aikaa ei ole ollut huomata tätä mikrokefaliaepidemiaa siellä aikaisemmin. Eli No, kertoisin yhden asian, että Euroopassa mikrokefalian esiintymä on 2,85 tapausta per 10 000 vastasyntynyttä, joten tämä on hyvin alhainen määrä yksi kolmesta tuhannesta, mukaan lukien myös abortit, eli hyvin alhainen taso. Jos verrataan tätä näihin lukuihin, joita aion aikaisemmin, niin ne siis vain tiedoksi, mitä tulee spekulointeihin siitä, että olisi tämä rokote, ja periproksifeeni kysymykset olemme julkaisseet kannan eilen, ei kolme päivää sitten. Siinä vastattiin yksi, että ei ole näyttöä siitä, että rokote voisi aiheuttaa mikrokefalia lapsissa. Rokotteiden globaali järjestö on tämän todentanut. 2014 vuonna tästä oli myös tutkimus. Rokotteita on käytetty vuosikymmeniä maailmassa, eikä ole yhteyttä siihen liittyen. Samaa voin sanoa myös suhteessa piriproksifeeniin. Se, se kopioi tällaista hormonia, joka on esillä selkärankaisissa luonnostaan, ja sitä on käytetty pitkään, eikä ikinä ole ollut väitteitä siitä, että olisi ollut epämuodostumia tai muita ongelmia, joten tämä on tärkeää tehdä selväksi. Ja lopuksi haluan sanoa, että ei ole näyttöä siitä, että periproksifeni aiheuttaisi näitä epämuodostumia tai mikrokefalia. On tärkeää, että emme seuraa teorioita, mitä tahansa teoriaa, joka tulee, sillä meillä oli paljon aseita torjuaksemme näitä vektoreita. Ja jos aletaan syyttelemään aineita, jotka eivät ole vastuussa näistä ongelmista, ja no jotkut hallukset seuraavat sitten, niin sitten riskinä on menettää ne aseet, jotka meillä on torjaksemme näitä tartuntoita, tartuntoja ja näitä vektoreja vastaan, mitä taistellaan. Se on samaa mieltä kanssa siitä, että olisi uusia tekniikoita, ja teknologioita, joita pitäisi käyttää, kun halutaan torjua näitä sairauksia, kuten se, että sterilisoidaan hyttyset ynnä muut. Ne ovat hyvin tehokkaita toimia ja emme käyttää tekniikoita myös laimaltikin lopuksi, mitä tulee tutkimukseen. Olemme puhuneet sen puolesta, että olisi lisätutkimusta ja diagnostisia välineitä, niin kuin eräs edustajista mainitsi. Tutkitaan siis rokotteita ja rokotteista on sanonut pari sanaa. En halua tulla väärinymmärtyksi. Olemme sanoneet, että no arvioimme 18 kuukautta menee, että saadaan alustavia kokeiluja rokotteille, eli ei siis vielä kaupalliselle käytölle, joten se ei ole ihan juuri tulossa. Se ei ole kaukana, mutta ei nyt ihan juuri tuossa kulman takanakaan niin sanotusti. Ja mitä tulee rahoitukseen, olemme esittäneet pyynnön WHOna tulevalle kuudelle kuukaudelle noin 56 miljoonaa dollaria niistä 25 menisi WHOlle itsessään ja panamerikkalaiselle terveysjärjestölle ja loput muille virastoille, kuten UNICEF sun muut, jotta voivat sitten jakaa tietoa ja tehdä valistuskampanjaa. Tämä on hyvin tärkeää, sillä no, vaikka hallitukset voivat desinfektoida alueita, niin tämä hyttynen saattaa asua pienessä määrässä vettä, niin kuin tässä lasissa, jota näytän, joten jos emme ennaltaehkäistä tätä hyvin tarkasti pihoissa, niin tämä voisi olla ongelma. Siinä kaikki puheenjohtaja. Jos on muita kysymyksiä, olen paikalla vastaamaan. Thank you. And now VCDC. CDC. Kiitoksia sitten ECDC. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Vielä muutama seikka, joihin halusin palata. Ensinnäkin mainittiin, että asiantuntemusta Euroopassa on näiden hyttysten välityksellä leviävien tautien torjunnassa. Näin todettiin jo tänä aamunakin. Ja tietenkin ne maat, joissa näitä vektoreita elää Euroopassa, niin näillä mailla asiantuntemusta on esimerkiksi denkeviruksen, chikungunjan ja muiden torjumisesta. Ja tietenkin me käytämme tätä asiantuntemusta hyväksemme. Niin kuin komissio totesi terveysturvallisuuskomiteasta, kaikki maat kokoontuvat siellä yhdessä ja voivat jakaa asiantuntemustaan ja kokemuksiaan. Meillähän on verkosto, Ähm, asiantuntijaverkosto, ihmiset, jotka tutkivat näitä hyttysiä, hyönteistutkijaverkosto. verkosto Ja tänä aamunahan totesin, että nyt meidän täytyy äh, monitoroida äh, viruksen läsnäolo näissä hyttysissä äh, Euroopassa ja tietenkin myös ihmisissä, jotka saapuvat virusalueelta Eurooppaan, erityisesti jos he tulevat alueelta, joissa näitä vektoreita, alueille, joissa näitä vektoreita on, niin näin ehkä ne voivat tarttua todella ihmisestä hyttysen ja tätä kautta lähteä leviämään. Ja tästä me tulemme juuri huomenna komiteassa keskustelemaan. Esimerkiksi Vietnam-viruksen suhteen teimme niin, että tuotimme päivitettyjä, säännöllisesti päivitettäviä karttoja, e, jotka olivat aina saatavilla. Eli aina tiedettiin, missä riski e, kulloinkin oli että oli vektoreita ja oli viruksen kantajia niin, että ihmiset tiesivät Euroopankin riskialueista. Ja monitoroinnin jälkeen aiomme juuri Zika-viruksellekin toteuttaa tällaisen kartoituksen ja kartan. Sitten palaisin tuohon tutkimuskysymykseen. Toki täytyy kerätä vielä tietoa tarttumistavoista, mutta ennen kaikkea tarvitaan tietoa, joka helpottaa meitä määrittelemään tämän riskin entistä tarkemmin. Me tiedämme, että raskan oleviin naisiin kohdistuu riski, saattaa olla mikrokefalian riski heidän sikiöilleen, mutta me emme tiedä kuinka suuri tämä riski on, onko se joka tapauksessa näin 30 prosentissa tapauksista vai 10 prosentissa. Ja näitä tutkimuksia toteutetaan tai niitä ollaan käynnistämässä juuri nyt näillä virusalueilla niin, että saamme myös kvantitatiivista tietoa. Samoin sitten tämä seksin kautta tarttuminen. Joissain harvoissa tapauksissa, nyt kai kahdessa tapauksessa on todella dokumentoitu se, että on mahdollista, että virus leviää, tarttuu näin, mutta emme tiedä kuinka usein. Viimeinen huomioni liittyen äh, Reunionin saaren on toki niin, että 40 prosenttia väestöstä vuonna 2005-2006 äh, äh, sai tsikunkunia tartunnan ja koskaan aiemmin virusta ei ollut ollut saarella. Ihmisillä ei ollut siis minkäännäköistä immuniteettia. Siitä johtui tämä laaja tartunta. Ja sama koskee nyt Zika-virusta. Kukaan väestöstä ei aiemmin ole ollut yhtä, kontaktissa virukseen eikä näin ollen saanut immuniteettia. Ja kun tsikunkunia ei nyt enempää ole Reunionin saarella tai enää ole Reunionin saarella, niin tämä liittyy myös siihen, että ihmiset ovat nyt immuuneja. Yhtä lailla se johtuu siitä kuin toimienkin tehokkuudesta. Mitä tuohon karttaan tulee, niin kuin täällä todettiin, monissa Euroopan maissa on laboratorioita, jotka pystyvät diagnosoimaan tämän viruksen ja ne jäsenvaltiot, joilla laboratorioita ei ole, ovat sopineet naapurimaiden kanssa diagnoosiavusta, joten olemme luottavaisia sen suhteen, että Euroopassa on kapasiteettia huolehtia siitä, että infektiot saadaan diagnosoitua. Kiitoksia. Merci, merci beaucoup pour... Kiitoksia. Kiitoksia näistä huomioista ja vastauksista. Edustaja Faria, haluatteko vielä aivan 30 sekunnin lyhyen kysymyksen? This is for Mr. Bertolini tämän Roberto Liinille tien, tiennytkään, että olet siellä piilossa. Niin tämä pyriproksifelle e- estää hyttysen kasvun ja lisääntymisen ja näin ollen taudin leviämisen. Mikrokefalia tarkoittaa kai pientä aivoa. Minä en ole kyllä tieteilijä, en ole tutkienkin tiedä tätä hyvin, mutta haluan puolustaa vain kansan terveyttä täällä. Sanoitte, että täällä Brasilian alueella ei pitäisi... Innocent? Niin onko syytä syyttää tätä myrkkyä, kunnes se on todettu viattomaksi? Sanonut niin, minä vain siterasin pääjohtajaamme, joka tarkastelee taas hän sanoi, että tämä yhteys sikaviruksen ja mikrokefalin välillä, sitä pitää pitää reaalina todellisena, kunnes se on osettu syyttämäksi, mutta tavallaan provokaatioita, eli on vahva näyttöä siitä, että Zika-virus on syynä mikrokefareille näissä tilanteissa, joten minusta, no, näin WHO uskoo, ja tämä on virallinen kantamme. Voilà, donc je propose de clôturer notre débat. No niin, tähän päätämme keskustelun vielä viimeinen asia tästä asiasta. Tarkistukset pitäisi jättää 25. helmikuuta kello 12 mennessä ainoastaan englanniksi. Tässäpä tämä olemme käyneet esityslistan loppuun asti. Mutta toivon, että emme itse ole vielä aivan lopussa, vaan voimme vielä jatkaa muissa toimissa. Kiitoksia osallistumisestanne.